Euh, Kollegat, aloitetaanpa kokous. Ensinnäkin haluaisin kiittää Jean-Claude Junckeria, joka on nyt nimitetty Euroopan neuvoston voimin komission puheenjohtajaksi. Kiitos, että pääsitte tulemaan ryhmäämme, ALDE-ryhmään Euroopan parlamentissa. Ensinnäkin toteaisin Jean-Claude Junckerille, että olemme kovin tyytyväisiä tästä päätöksestä, jonka Eurooppa-neuvosto teki. Aivan alusta alkaen nimittäin, kun ei vielä aika paljon ollut ihmisiä, jotka uskovat edes menettelyyn, niin alderyhmä, ryhmä demokraatit yhdessä kahden puolueen kanssa, ALDEn ja demokraattipuolueen kanssa tekivät päätöksen tukea tätä menettelyä, että meillä on kärki ehdokkaat Spitzen kandidaattien saksaksi. Ja nyt tämä saksankielinen sanakin on tullut osa meidän sanavarastoamme. Ajatus syntyi siltä pohjalta, että olemme sitä mieltä aina olleet, että näin voidaan vahvistaa demokratiaa Euroopassa. Oli välttämätöntä antaa valitsijoille mahdollisuus valita aivan suoraan tai ainakin välillisesti, oma ehdokkaansa komission puheenjohtajaksi. Olemme iloisia siitä, että vaikka tässä nyt on ollut pikkuvaikeuksia vaikeuksia matkan varrella, kanalin toisella puolella tai miten sitä nyt sanoisi, onko syytä edes mainitakaan, mutta kuitenkin, että Eurooppa-neuvosto teki tällaisen päätöksen esittää teitä komission puheenjohtajaksi. Toiseksi nyt päästään toiseen vaiheeseen tietysti tässä menettelyssä. Eli Euroopan parlamentin hyväksyntään. En peittele ollenkaan teiltä sitä, että luonnollisesti ALDE-ryhmä, joka on osa Eurooppa-myönteistä enemmistöä myös parlamentissa täällä, se nähtiin viime viikollakin, kun oli valitettava valittava puhemies ja varapuhemiehet parlamenttia varten, niin me haluamme olla täysimittaisesti mukana myös tässä Euroopan myönteisessä työssä, mitä tulee ensinnäkin salkkuihin komissiossa. Toivottavasti saamme mahdollisimman merkittävän salkun, yhtä merkittävän vähintään kuin oli viimeksikin, ja sitten ajatella myös sisältöä. Sisällöstä puheen ollen Siksi me lähetimme teidän avustajillenne asiakirjan, jossa oli eri kohtia ja konkreettisia kysymyksiäkin, jotka liittyvät siihen, mihin suuntaan on mentävä tulevana viitenä vuotena. Ja sillä me haluamme saada teiltä vähän hajurakoa menneeseen. Nimittäin kun syntyi sellainen vaikuttelma olimme ainakin Rosson kanssa – että oli kyse paljon enemmän neuvostosta kuin parlamentista, kun komissio asioi. Teimme kyllä parlamentissakin ihan konkreettisia ehdotuksia. En nyt sano, että komissio ei olekaan kuunnellut, mutta yksi esimerkki Barroson osalta, jos ajatellaan taloushallintoa. Suunnitelma laadittiin komissiossa, joka oli ihan erinomainen. Ainakin kymmenen kertaa käännyimme komission puoleen ja puheenjohtajan puoleen että tulisi toimittamaan sen meille lainsäädäntöpakettina. Ei koskaan toteutunut, koska ei oltu kaikkien jäsenvaltioiden kanssa samaa mieltä. No, mikä ettei, mutta neuvoston rinnalla Euroopan parlamentillakin on ihan yhtä tärkeä osa kuin neuvostollakin, ja me toivomme saavamme, sanon sen ihan ensikättelyssä tässä alussa, että teidän kansanne tulisi komission puheenjohtaja ja komissio, jolla on urheilu saattaa käydä jopa jäsenvaltioita vastaan ja käyttää aloiteoikeutta, joka on niin kovin tärkeä komissiolle. Toiseksi, tästä saatte puheenvuoron ihan hetken päästä, meillä on oma menettely, missä meillä on ihan konkreettisia kysymyksiä tulossa jäseniltä. Totta kai me olemme teidän vierailuanne sosialisteinkin käyneet. Niin, jäin henkiin, sanoi Juncker. No en tiedä, jäättekö tästä sitten enää henkiin, kun täällä olette olleet. Nousen varmasti ylös hengestä sitten kansanpuolueessa, mutta tässä ryhmässä me olemme kuitenkin mukana enemmistössä sääntöjen vahvistamiseksi, vakaussopimus euron pelastamiseksi emme me oikein haluaisi, että sosiaalidemokraatit ja sosialistit ruvivat painostamaan sitten toiseen suuntaan, kun ajatellaan mitä työtä tässä on tehty oli Reinikin voimien, että se menisi hukkaan noin vain. Noin vain, kerta heitolla, Kankkulan kaivoon, niin kuin joskus poliittisella kentällä käy. Eli olemme valmistelleet konkreettisia kysymyksiä teitä varten. Siellä on mukana joukko jäseniä, jotka ryhmä on nimittänyt valmistelukokouksessa, mutta te saatte ensin puheenvuoron kuitenkin alustusta varten. Voitte esitellä omaa ohjelmaanne, joka toki sekin on kyllä jaettu kaikille ryhmän jäsenille. Jean-Claude, olkapa hyvä. Hyvä Guy, hyvä puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat. Hyvät ystävät, kun katson tätä salia, huomaan, että täällä on veteraaneja paikalla, Euroopan edustajia, joihin on onneksi nyt liittynyt henkilöitä, jotka katsovat äh, myös tulevaisuuteen. Aivan aluksi haluaisin sanoa menettelyyn liittyen, että minä kuulun niihin, jotka ovat äh, ajaneet uutta menettelytapaa komission puheenjohtajan nimittämiseen. Olimme monet samaa mieltä siitä, että 25. päivä toukokuuta järjestettyjen vaalien kautta tällaisen kärkiehdokkaan menettelyn Spitzenkandidaatin kanssa. No minähän olen nyt ollut Luxemburissa yhdeksän kertaa kärkiehdokkaana ja Luxemburgin ehdokkaat ovat usein päässeet eh, lyömään itsensä läpi. Mutta kuitenkin uskon tähän liittyen vilpittömästi, että eräät eivät ole mm, halunneet kunnioittaa perussopimuksia, jotka on ratifioitu kansallisten parlamenttien tahtoa. He ovat väärässä, sillä komission puheenjohtajan valinnan täytyy ottaa huomioon Euroopan parlamentin vaalien tulos. Näin tapahtui ja nyt eräät ovat pyrkineet erilaisin toimin ajamaan kantaansa, mutta uskoakseni joka tapauksessa Euroopan parlamentti toimiessaan niin kuin on toiminut saa takaisin sen paikan, joka sille alun perin kuului tässä Euroopan unionin arkkitehtuurin logiikassa. Ja minä pidän sitä hienona asiana. Aivan aluksi Gii haluaisin sanoa, että ryhdyin komission puheenjohtaja ehdokkaaksi ensiksi, että komissio jäisi sellaisiksi kuin se tällä hetkellä on. Minä olen jo poliittisen uran tehnyt, miksipä ryhtyisin tällaisen ponnistukseen, ellen haluaisi jotakin muuttaa. Minä en ole mikään nykyisen asiantilan statu quon tukija, mm, joka ei halua koskea politiikkaa ratkaisuun sellaisina kuin ne tällä hetkellä olevat. Minä haluan olla mukana siinä, että Eurooppaa pyritään kehittämään oikean suuntaan. minulla on hiukkanen itse ylpeyttä ja uskon tuntevani Euroopan hyvin. Olen toiminut valtiovarainministerinä, olen sinun, Luin ja muiden kanssa tehnyt yhteistyötä Jaanin kanssa, tehnyt yhteistyötä Ecofinissa monien vuosikymmenien ajan. Olen ollut ehdokkaana Euroopassa, ehdokkaana kulkenut ympäri Euroopan, kuten sinäkin, ja minuun teki vaikutuksen tämä monimuotoisuus ja yhteneväisyys välillä. yhteneväisyys on todellinen ilmenevä ilmenemismuoto monimuotoisuusta. Nyt 3000 kilometrin ajan voidaan Eh, mennä Pohjois-Amerikan läpi, maisema ei muutu, Amazonian läpi, voi matkustaa, mikään ei muutu. Ei ole tunne siitä, että siirtyisi eteenpäin, mutta Euroopassa 50 eh, kilometrin välein maisema muuttuu jopa Brysselin ja Luxemburgin välillä. Näkee erilaisia maisemia, jotka muokkaavat eh, ajattelutapoja ja mielipiteitä. Minä olen todellakin rakastunut tähän Eurooppaan, enkä sitä halua peitellä. EPPn ohjelmassa olen ottanut mukaan tiettyjä prioriteetteja, joita pyrin rikastamaan omalla tavallani. Olen syvällisesti perehtynyt moniin aiheisiin ja Minulla on tiettyjä painotuksia, joita alkuperäisen ohjelman laatijat eivät välttämättä täysin jaa. Uskon, että meidän tahtomme on Eurooppaa johtaa yhdessä ja tämä tahto rakentuu kasvun ja työllisyyden perusperiaatteen varaan. Sitä ei pidä piilotella. Tämä on täysin itsestään selvä asia. Tällä hetkellä Eurooppa kantaa kansallisten epäonnistumisten vastuun. Eurooppa ei ole ainut vastuutaho eri talous-, sosiaalipolitiikan, kasvupolitiikan alalla. Me puhumme välillä niin kuin kansallisvaltioita ei olisi olemassakaan. Minä kunnioitan kansoja, kansallisvaltioita. Ne eivät ole mikään keksintö, ne ovat syntyneet ajan myötä ja ne, jotka haluavat Eurooppaa ajaa eteenpäin kansallisvaltioiden kustannuksella, ovat väärässä. Meidän täytyy rakentaa Eurooppaa kaikkien näiden osatekijöiden kanssa. Minä uskon, että kasvupolitiikkaa tarvitaan, mutta kasvua ei synny, jos me kasaamme alijäämää alijäämän päälle ja jos me kasvatamme julkista velkaa entuudestaan. Me emme voi kuluttaa sellaista rahaa, joita meillä ei ole. Olen todennut tämän jokaisessa kokouksessa vaalikampanjan aikana, jokaisessa televisiohaastattelussa. Ne olivat toinen toistaan kauheampia muutoin. Ja minä en tästä lipsu. Ne, jotka haluavat saada minut saamaan toteamaan, että vakuuspaketti on tullut tiensä päähän, erehtyvät. Minä haluan budjettikuria. Haluan säilyttää sen. Minä vastustan liiallista niukkuuspolitiikkaa, mutta budjettikuria tuen. Ja vaalikampanjan aikana tuin esimerkiksi ystäväni Olli Rehnin politiikkaa, joka otti kärkiehdokkaana hiukan eroa komission ohjelmaa. Minä olen kymmenen vuoden ajan tehnyt yhteistyötä ystävämme ja tulevan komission jäsenemme kanssa. Ja minä olen myöskin tässä yhteydessä tukenut euroa ja tukenut komissiota. Tällä hetkellä olen oma itseni ja oman luonteeni kautta, oman hajanaisen lahjakuuteni kautta minä totean, että tuen tätä vakuuspakettia ja Ähm, 15 päivää sitten Euroopan neuvosto käsitteli kasvupolitiikkaa ja minun laillani voitte todeta, että Euroopan neuvosto tuolloin totesi, ei tule kysymykseenkään ähm, kasvu- ja vakauspakettia muokata. Sitä ei siis tulla muuttamaan, mutta Euroopan neuvosto totesi myöskin, että joustovaraa, jota tässä ähm, vakauspaketissa on olemassa – joka siis maaliskuussa 2005 luotiin, on olemassa. Se tulee käyttää. Tämä ei tarkoita sitä, että me luovumme vastuupolitiikasta, joka olemme harjoittaneet, mutta meidän täytyy joustavuutta ottaa mukaan kasvu- ja vakauspaketin puitteissa. Me tulemme näin toimimaan ja pyydän, että me nyt kaikki pohdimme Eurooppa-neuvoston äm, viestiä. Me todennäköisesti kaikki olemme samoilla linjoilla. Me tulemme näkemään tässä etenemisemme myötä, mikä tilanne on. Budjettikurista ei voida luopua, mutta meidän täytyy tätä joustovaraa äm, vuoden 2005 vakauspaketin mukaisesti käyttää mielestäni meillä pitää olla hedelmällistä kasvua, työllisyyttä eikä inflaatiopolitiikkaa. Me, meidän ei tule käyttää rahaa, jota meillä ei ole. Meidän täytyy toimia reaalitilanteen mukaisesti. Uskon vilpittömästi, että jos me etenemme ja odotamme digitaalisia yhtenäismarkkinoita, jos tietyillä sektoreilla, kuten palvelusektoreilla. Me saatamme tämän sisämarkkinan loppuun. Me onnistumme löymään, löytämään ja luomaan kasvua ja kasvattamaan työmarkkinoita ja luomaan uusia työpaikkoja tulevaisuuden aloilla, eikä näillä taaksepäin katsovilla aloilla. Uskoakseni meidän täytyy luoda todellinen energiaunioni, jotta voisimme päättää liiallisen riippuvaisuuden tietyistä energian toimittajista, jotta voisimme käyttää kaikkia mahdollisia ratkaisuja, joita voidaan kuvitella, jotta energiariippuvaisuutemme pienenisi muihin verrattuna, ja jotta meillä olisi vaihtoehtoisia energianlähteitä ja energiatehokkuutta, joka on tärkeää. Kaikki nämä politiikat liittyvät myöskin jäsenmaiden tietotaitoon. Euroopan unioni yksin ei voi tehdä mitään, elleivät jäsenmaat jaa näitä päämääriä. Euroopan unioni antaa jäsenvaltioille politiikat ja työkalut, joita ne tulevat käyttämään tasollaan. Uskoakseni meidän täytyy sitoutua eurooppalaiseen investointiin, eurooppalainen julkinen ja yksityinen investointi ei ole muiden kunnianhimojemme tasolla. Niin sanotuissa kehittyneissä maissa 40 äh, prosentilla investoinnit ovat laskeneet ja meidän täytyy nyt äh, kaikin keinoin saada uudelleen investoinnit Euroopassa kasvumaan. Minä en ryhdy neuvottelemaan muiden toimielinten kanssa ennen kuin minut on valittu, ennen kuin parlamentti on minut valinnut komission puheenjohtajaksi. Minulla ei ole mandaattia eikä auktoriteettia aloittaa Euroopan investointipankin tai muiden tahojen instituutioiden kanssa tehtäviä neuvotteluja asiasta ennen tätä valintaa, mutta meidän täytyy kuitenkin valmistella työtä ja tässä asiassa olen Euroopan investointipankkiin ollut yhteyksissä, että voisimme tarkastella sitä, millä tavoin voisimme tuoda yhteen olemassa olevia välineitä ja mahdollisuuksia rahoittaa ja uusia oikeudellisia ja taloudellisia välineitä, joita voisimme käyttää, jotta saisimme uudelleen käynnistettyä tämän eurooppalaisen investointikoneen, saada sen liikkeelle. Ei tule unohtaa, että yksityinen investointi on vähintään yhtä tärkeää kuin julkinen investointi, joten meidän täytyy toimia näillä kahdella alalla, yksityisen ja julkisen investoinnin alalla. Minä uskon, että olisimme väärässä, jos unohtaisimme ajattelussamme eurooppalaiset perusarvot, jotka ovat muokanneet Euroopan. Me haluamme antaa oppia koko maailmalle me mielellämme kerromme muille, kuinka tulee toimia, mutta meidän täytyy myöskin kiinnittää enemmän huomiota ja osoittaa enemmän tahtoa siihen, että eurooppalaisia arvoja kunnioitetaan Euroopan unionin alueella. Eurooppalaisten oikeusten, oikeuksien peruskirja ei ole mikään turha kirja. Se on teksti, joka sitoo eurooppalaisia. Kaikkialla Euroopassa Euroopan perusoikeuskirja tulee kunnioittaa. Euroopan unionin täytyy Euroopan neuvoston ihmisoikeuksien yleissopimukseen liittyä. Ja Tämä on yksi niistä ehdotuksista, joita minä olen tehnyt ähm, Euroopan neuvostossa, nimittäin se, että Euroopan unionin täytyy tähän Euroopan neuvoston yleissopimukseen liittyä. Tuolloinen neuvosto, siis vuoden 2006 neuvosto vastusti tätä ajatusta, mutta tällä välin Lissabonin sopimus on tehnyt mahdolliseksi sen, että Euroopan neuvosto voi tämän että anteeksi, Euroopan unioni voi tämän Euroopan neuvoston yleissopimukseen liittyä. Ja mielestäni on selvää, että tämä tulee tehdä mahdollisimman nopeasti. Minä toivon, että Euroopan unionissa tulee sosiaalisempi. Tämä on slogan, se kuullaan usein, mutta sitä täytyy toteuttaa. Ne, jotka eivät tämän näe toteutuvan, näkevät huonosti. Suuri osa Euroopan kansasta on nyt kääntänyt selkänsä eurooppalaisille päämäärille, sillä sillä on sellainen tunne, että sitä ei oteta kylliksi huomioon. Sosiaalista ulottuvuutta ei oteta huomioon. Sekä talous- ja rahaliiton tasolla että Euroopan unionin tasolla yleisesti meidän täytyy ottaa vielä vakavammin sosiaaliset sitoumukset joita meillä on. Meidän täytyy vastustaa sosiaalista polkumyyntiä, veropolkumyyntiä Kuvitellaan aina, että luksemburilaisena ministerinä minä olen henkilö, joka ei voi tätä veroasiaa ottaa käsittelyyn helposti. Mutta minun täytyy sanoa, että joka kerta kun Euroopan unioni on käsitellyt eh, ja saanut aikaan suuria verotuksellisia edistysaskeleita, se on tapahtunut Luxemburgin johdolla. Me olemme harmonisoineet ALV-verotusta eh, vuonna 1997 me loimme pohjan sille, että ähm, sopivalla, järkevällä tasolla käsiteltäisiin säästö, äh, säädöstöä Euroopassa myöskin äm, epäreilua verotusta vastaan. Me olemme toimineet ja päinvastoin kun voidaan kuvitella, minä en ole henkilö, joka on tässä valmis ottamaan oppitunteja tai nuhteita, kuten olen todennut Luxemburgin yhteydessä, minä olen opiskellut kaikkia kansallisia verotusjärjestelmiä, minä tunnen ne paremmin kuin te. Minulla on yksityiskohtaisia vastauksia asiasta teille tarjottavananne. Ja tätä vastoin uskon, että yritysverotus on asia, joka tulee järjestää harmonisoidun järjestelmän kautta oikeutta, jonka mukaisesti yrityksiä voidaan verottaa siinä maassa, jossa ne ovat voittoja tuottaneet. Minä olen sanonut siis kyllä verokilpailulle, mutta ei epäreilulle verokilpailulle, kaikilla sektoreilla. Ne maat, jotka ovat eurooppalaisia instrumentteja voineet käyttää hyväkseen epätäydellisiä järjestelmiä, tulevat törmämään täydennettyihin verojärjestelmiin tulevaisuudessa. Kaikki tämä tullaan toteuttamaan. Ja uskoakseni tämän lisäksi maahanmuuttokysymykset ovat yhä tärkeämpiä ja tärkeämpiä. Meidän ei tule kuvitella, että ne maat, joita tällaiset hallitsemattomat laittomien siirtolaisten virrat eniten koskettavat, olisivat ne maat, jotka pystyvät ratkomaan tämän laittoman maahanmuuton ongelman. Laiton maahanmuutto oli kreikkalainen ongelma, se on eurooppalainen ongelma. Voimme sanoa Maare Nostrum meidän meremme välimeri, mutta meidän täytyy myöskin jakaa yhdessä tämä vastuu välimerestä. Me tarvitsemme enemmän solidaarisuutta pohjoisen ja etelän välillä, kun kyseessä on huonosti hallitun maahanmuuton seurauksien hallinta. Minä en halua puhua vain laittomasta maahanmuutosta meidän täytyy mielestäni käsitellä myöskin laillisen maahanmuuton seurauksia. Muutaman vuosikymmenen päästä me tulemme olemaan tilanteessa, jossa meitä puuttuu työvoimaa ja meidän täytyy pystyä asiasta sopimaan, vaikka tämä on vaikea, tämä on erittäin ristiriitainen aihe ministerineuvostossa, mutta meidän täytyy luoda yleisiä perusperiaatteita laillisen maahanmuuton alalla – ja meidän täytyy tämän lisäksi myöskin harmonisoida säädöstoimme liittyen turvapaikan hakuun. Ei voida kuvitella, että sama tapaus käsitellään aivan päinvastaisella tavalla yhdessä jäsenmaassa verrattuna toiseen jäsenmaahan. Minä olen tarkastellut näitä tilanteita. Joissakin jäsenmaassa 87 prosenttia turvapaikanhakijoista saa turvapaikan ja samantyyppinen tapaus tai tilanne menee toisessa jäsenmaassa vain yhdessä prosentissa tapauksista läpi. Tässä asiassa mielestäni meidän täytyy päästä eteenpäin. Kyseessä on myöskin arvokysymys, arvojen soveltaminen. Tässä G, minulla oli vartti aikaa, joten sanoin muutaman sanasen lyhyesti. Ja luonnollisesti kaikki ne, jotka sanovat, että meidän täytyy yhteisömenetelmää ottaa töissä takaisin tätä suurta poissa olevaa yhteisön menetelmää. He ovat kaikki oikeis, oikeassa. Talouskriisi on syyttä suotta muuttunut globaaliksi kriisikeskukseksi ja me olemme joutuneet toimimaan kiireessä tässä, katson ystäväni Oli Reeni, meidän on siis pakko korjata lentävää lentokonetta, joka oli tulossa. Voimme todeta, että olisi pitänyt tehdä niin tai olisi pitänyt tehdä noin, mutta nämä henkilöt unohtavat, että me olimme kuin lentävässä lentokoneessa, joka oli tulessa, jota piti lento, lennon aikana korjata. Tässä haluaisin kunniaa osoittaa Olli Reenille, joka tämän dramaattisen kauden aikana, jolloin vaikutti siltä, että maailmanloppu, syvyys ja tuho on edessämme, hän onnistui tekemään erittäin poikkeuksellista työtä tällaisissa olosuhteissa. Kiitoksia kovasti Jean-Claude, kiitoksia kovasti. Ja nyt esitän, että välittömästi aloitetaan kysymysten kanssa. Esitän, että esitätte kysymyksenne noin minuutin puitteissa Jean-Claude voi välittömästi vastata, jos olet samaa mieltä tai et. Ehkä jotain jälkisanoja voi esittää. Jos jotain perusteluja vielä on esitettävänä, niin voi siihen reagoida. Eli vähän kuria. Tiedän, että se on vaikeaa olla kurinalainen näissä kuvioissa, mutta me pyrimme tekemään tänä iltana parhaamme. Aloitetaanpa sitten Ansipilla Ensimmäinen kysymys, Andris. Thank you, Ki. Kiitos, Ki, varahin Jean-Claude. Ensinnäkin haluaisin esittää kiitokset siitä, että tulitte tänne jakamaan kantojanne Euroopan unionin tulevaisuudesta. Kysyisin tuosta toisesta prioriteetistanne, eurooppalaisesta energiaunionista. Muutama vuosi sitten oli ihan tavallista, että sanottiin, että kolme Baltian maata olivat energian osalta EU:ssa aivan eristyksissä ikään kuin saarena, mutta EUn rahoituksen takia Virolla on paremmat yhteydet naapurimaihin nyt jo, ja nyt voidaan puhua aidosta energiansaannin turvaamisesta Viron osalta, mutta kuitenkin on näitä tarvetta sille, että saadaan älykkäät energiaverkot koko Euroopan unioniin. Ja tämä vaatii valtavia investointeja. Me tiedämme, että 9 miljardia euroa vain on näihin energiahankkeisiin verkkojen Eurooppa-hankkeessa – Teettekö ehdotuksia investointiohjelmaa varten, joka perustuu julkiseen ja yksityiseen rahoitukseen, jotta saadaan aikaan älykäs energiaverkko? Teettekö ehdotuksia, jotta saadaan aito eurooppalainen energiaunioni aikaiseksi? Ja pyrittekö nopeasti poistamaan esteet sisämarkkinoilta energian osalta? Kiitos. Euh, euh, euh. Kiitos, Andres. Tämä riippuu komission jäsenten kyvystä olla poliitikkoina. Mitä tuloksia saadaan? Minä olen täällä yksin, täysin tietämätön. Kenestä tulee komissiota paitsi, että sinusta tulee tietysti. Ja, ja hyväkin sitä paitsi, koska hän on entinen pääministerikin, olemme tehneet yhteistyötä. Eli jos on hyvä pääministeri, niin kyllä silloin on hyvä komission jäsenkin. Se riippuu seuraavan komission ohjelmasta, kun se hyväksytään. Minä olen sen puolesta, että energiaunionia siellä viedään mahdollisimman pitkälle. Meillä on esteitä, vaikka eteenpäin on päästy. Meidän täytyy yhteenliittymiä kohentaa eri energiakanavien välillä Euroopassa – aion käydä tästä perusteellisen keskustelun investointipankinkin kanssa, jotta saadaan liikkeelle julkisia ja yksityisiä varoja, että saadaan siihen riittävää vipuvoimaakin. Puhumme energiasta, informaatiotekniikasta, lähinnä siihen puoleen nyt keskitytään tulevassa investointiohjelmassa, jota tarvitaan. minä haluaisin nyt pohdiskella ihan kaikkia osatekijöitä ehdotuksessa, jonka Puolan pääministeri Donald Tusk teki pari-kolme kuukautta sitten energian osalta. Eli kaikki nämä tekijät on huomioitava. Uh, Tarkoittamako tämä myös yhteistä hankintapolitiikkaa. Se on varmasti keskeistä tässä. Ihan maalaisjärjen syistäkin olen kyllä samaa mieltä, että voidaan jotenkin keskittääkin ostoja. Ilmeisesti tietenkin on, että meidän täytyy yhdistää energiatarpeemme tavalla, jotta meistä tulee mielenkiintoinen ostaja. Toimittaja ajatellen, että tässä energian hintaa voidaan laskea niin, ettei sitten toimittajat lyö jakolinja meidän keskuudessamme. Minä olen totta kai tällaisen ostopolitiikan puolesta, mutta ei pidä unohtaa, että energiamaisema eri maissa on kovin kirjava ja vaihteleva. On joitakin maita, joissa on julkisia yrityksiä, muissa puolestaan julkisia ja yksityisiä yrityksiä toiminnassa. Yksityiset yritykset eivät oikein välttämättä aina halua olla mukana tällaisessa ostopolitiikassa, mutta jos parempaa hintaan jotain löytyy, niin mikseivät yksityiset yrityksetkään voisi olla tässä mukana. Litska, for the second. Litska, toinen kysymys. Jean-Claude, you might not remember, but... Uh, Kiitos. Te ehkä muista, mutta noin kymmenen vuotta sitten istuimme juomassa kahvia Winston Churchillissa ja minä yritin kehottaa no, hakeutumaan komission puheenjohtajan virkaan. Silloin se tuntui hyvin hankalalta hankkeelta, mutta nyt ollaan näin pitkällä hyvä. Niin kuitenkin meillä on muutamia kysymyksiä. Viittasittekin jo energiakysymykseen kovasti Puolan energiaunionin tutkumista. Mutta minun on ajateltava näitä verkkoja. On ehkä todettava, että meillä ei ole vielä liikenteenkään alalla – toimivia verkkoja. Täytäntöönpanosta on pidettävä tiukemmin kiinni, koska on liian hankala siirtyä yhdestä osasta Eurooppaa toiseen. Nyt voidaan sanoa, että yhdellä saralla liikenteen osalla, kaikilla kunnioituksella Siim Kallasin suuntaan, tarvitaan nyt lisätyötä. ten suuntaviivat miten näette ne tulevaisuudessa? minkälainen on rahoitus ja miten voidaan ajaa eteenpäin kaikkia niitä paketteja, jotka ovat jääneet vähän jumiin. Ja yksi kysymys, joka liittyy tähän täytäntöönpanoon, on se, minkälainen taakka tulee tästä. Olisi varmasti mielenkiintoista kuulla, miten hallinnollista taakkaa voitaisiin leikata. Näin ehkä olisi saatu kasvaikaiseksi jonkin aikaa sitten tähän liikennepolitiikkaan liittyen haluaisin muistuttaa teitä, että kyseessä on vanhimpia eurooppalaisia politiikan aloja, mutta on totta, että vuosikymmenen ajan tosiaan seuranneet komissiot ovat jättäneet sen suuresti sivuun aina siinä määrin, että komissio on jopa tilanteessa, jossa se rikkomusmenettely joutuisi käynnistämään itseään vastaan, koska puutteita on tällä politiikan alalla ollut niin paljon. Edellistä edeltävän komission aikana asia otettiin syystä esiin. minä sanon Delors, Delors, Delors, kyllä, todellakin, mutta hän toteutti puolet siitä, mitä hän olisi voinut toteuttaa tuolloin, ja hänen komissionsa aikana tämä todellinen liikennepolitiikka muotoitui. Jolenkin kanssa samaa mieltä siitä, että nämä puutteet, joita on olemassa, tulee poistaa, eikä tämä ole helppoa. Meillä on suuria esteitä, meillä on suuria eroja verkkojen ja jäsenmaiden välillä, mutta liikennealan politiikka ja näiden olemassa olevien esteen poistaminen liittyy kasvupolitiikkaan laajassa mielessä. Työntekijöiden liikkuvuuden tukemisessa minä haluan, että me emme aseta työntekijöiden liikkumiselle esteitä. Se, joka tällaisia esteitä on asettamassa, ei kyllä tulevaisuudessa voi mitään argumentteja käyttää muiden oikeuksien puolesta. Minä siis haluaisin toimia niin, että liikennealan politiikka lähtee uudelleen lentoon. Ja kuten Gi, minä olen kaikkialla todennut, että meidän täytyy purkaa byrokratiaa Euroopasta. Me olemme kaikki todenneet, että Euroopan täytyy olla suuri suurissa kysymyksissä ja pieni pienissä asioissa, mutta minä uskon, että tätä on nyt hoettu vuosien ajan. Ei ole totta, etteikö mitään olisi tehty. Edellinen komissio on onnistunut purkamaan tietyllä tavalla 6000 äh, lainsäädännöllistä tekstiä, jotka olivat tarpeettomia, joilla ei ollut olemassaolon tyy- syytä. Tämä nyt työnsä lopettava komissio on toiminut niin, että 32 miljardia euroa äh, talous äh, sai lisää tuki. Ei ole totta, etteikö mitään olisi alalla siis tehty. Ja tällainen oli minun suunnitelmani vuonna 2004, mutta tuolloin 2004 kieltäydyin puheenjohtajuusehdokkuudesta, vaikka kaikki ministerit olivat minun yhteydessä. Tuolloin minä tuin Giin ehdokkuutta, mutta tällainen luksemburilais-belgialainen liitto, liitto ei helpostikaan vakuuta brittejä, kuten on käynyt ilmi. Me olemme uhreja, mutta nykyisin tällä hetkellä tyytyväisiä. Kiitoksia Pavel. Haluatko vielä parata asiaan? It's, it's clear that, uh... Lyhyesti vain. Selvästi Barusson komissio on pyrkinyt leikkaamaan hallinnollista taakkaa. Olin Stoiberryhmän jäsen, mutta komissiosta on nyt puhti loppunut viimeksi kuluneen kolmen vuoden aikana ja tätä, tähän on saatava lisää vauhtia. On, uh... Kiitos edustaja Kluka. Seuraavasta aiheesta. Much. Yeah, I was happy to hear. Kiitoksia kovasti. Oli hauska kuulla, että mainitsitte myös digitaaliset sisämarkkinat. Sillä saralla pitää kiinnittää huomiota, jos katsotaan Viroa, niin siellä on jo digitaalinen kansalaisuus olemassa, virtuaalinen kansalaisuus. Aivan uskomaton saavutus noin pienelle maalle, että se on niin pitkällä. Kaiken koko Eurooppa pitäisi katsoa pienten maiden suuntaan. Jos katsotaan isoja maita, ne ovat kovin tehottomia. Tehottomuus on hämmästyttävää, miten takapajuloita ne ovat. Jos ajatellaan Lietua tai Viroa ja verrataan sitten Ranskaan tai jopa Belgian ihan täällä. Aivan ilmiömäinen ero. Mutta digitaaliset sisämarkkinat on ihmisille valtava mahdollisuus. Ajatellaanpa, meillä on verkkovierailumaksut hoidettu. Se oli iso hanke. Ihmiset näkevät nyt ihan, että totteellisia säästöjä tulee. Eli saada enemmän ihmisille. Siitä on kyse siitä, että enemmän saadaan. Mikä on sitten kokonaisvaltainen strategianne digitaalisissa markkinoissa? Milloin saamme sen? Minä päivänä? Kokonaisvaltainen strategia digitalotuorten Euroopassa. Before, it's a question of figures. Tämä liittyy lukuihin myös. Meillä oli valtava taistelu edellisen komission kanssa, herra Beruson kanssa. Ja lopulta hän salli yhden miljardin euroa seuraavalle viidelle vuodelle digitaalisen talouden osalta. Me olemme kritisoineet hyvin tiukasti tuota. Voimme antaa vastauksen teidän sijastanne, mutta mitä aiotte tehdä enemmän? Eli mikä luku tässä sijoitetaan digitaalikysymyksiin, kun ne ovat hän hukkuneet viime kaudella? Ei minulla, Because... ei minulla ole lukea, koska komissio ei ole vielä paikallaan. Kysytte yksityiskohtaisia kysymyksiä. No, sekin on ihan oikeutettua, mutta uudella komissiolla ei ole ohjelma. Voin antaa yleistä suuntaa ehkä komission tulevana puheenjohtajana, mutta komissiota ei ole vielä valittu en tiedä, näistä on keskusteltava komission kollegiossa muiden komission jäsenten kanssa, joten pyytäisin nyt, että te esitä näitä yksityiskohtaisia kysymyksiä, joista vallan hyvin tiedätte, että en pysty vastaamaan yksityiskohtaisesti. Totta kai varoja on lisättävä. On puhuttu siitä, että pitäisi lisätä näitä varoja. Muuten voimme kunnianhimoiset hankkeet unohtaa, mutta – ei minulla tässä ole lukuja sanottavana. En voi vetää niistä, niitä hatusta. Meidän pitää poistaa kaikki esteet, jotka liittyvät digitaalimarkkinoihin. Meillä on toimijoita ja sääntelijöitä Euroopassa liikaa. Meidän on luovuttaa tästä järjestelmästä. Jos verrataan Euroopan unionia Kiinan tai Yhdysvaltoihin, niin on uskomatonta nähdä, miten hajallaan digitaalimarkkinat Euroopan unionissa ovat. Kyse ei tässä ainoastaan rahasta, vaan myös poliittisesta johtajuudesta. Meidän on vakuutettava kansalliset jäsenvaltiot siitä, että digitaalialalla ei ole enää yhtä paljon itsemääräämisoikeutta kuin aikaisemmin. Ei voida pirstaloida edelleen digitaalimarkkinoita tällä tavalla. Kaikki ovat olleet samaa mieltä, mutta tiedän, että kun yksityiskohdista puhutaan, kun puhutaan yksityiskohtaisesta päätöksenteosta, niin kohtaamme paljon kansallisia puolustuslinjoja. Ja monet linjoista ovat sellaisia, että emme edes tiedä niitä. Mutta varmasti tässä on valtavasti työsarkaa, riippumatta siis luvuista. Kyse on myöskin tahdosta, teknisistä esteistä ja niin poispäin. Herben Jan. Yes, thank you, Guy. Um, Mr. Juncker, one of... Kiitoksia, Guy. Eh, herra Juncker, yksi suurimpia läntisten demokratioiden ongelmia tällä hetkellä on se, että pitkän aikavälin visiota ei ole lainkaan. Lyhyt aikaväli merkitsee kaikkia erityisesti jäsenmaissa. Ja kun tarkastelen teidän prioriteettejanne, minä huomaan, että tekin keskitytty lyhyen aikavälin ongelmiin. Ne eivät ole pieniä ongelmia, mutta ne ovat lyhyen aikavälin ongelmia ongelmia, brittien tilanne, energiapolitiikka, kasvupolitiikka, työllisyyspolitiikka ja niin edespäin. Huomaan, että tästä puuttuu syvällisempi visio siitä, kuinka vastitetaan Euroopan taloutta tulevaisuuttakin ajatellen. Haluaisin keskittyä kahteen asiaan. Ne molemmat liittyvät kestävyyteen, mutta myöskin talouteen. Ensimmäinen on resurssitehokkuus. Me olemme erittäin haavoittuvaisia Euroopassa, sillä meillä ei ole paljonkaan resursseja. Meidän resurssi agendamme, joka meillä on, liittyy kierrätykseen ja niin edespäin. Voitaisiinko tätä ulottaa myöskin diplomatiaan, ulkopolitiikkaan, ulkoiseen kauppaan niin edespäin. Ja sitten toinen kysymyksen liittyy ilmastonmuutokseen. Mikä teidän näkemyksenne on eurooppalaiseen ilmastopolitiikkaan, ilmastonmuutospolitiikkaan liittyen? Huomaan, että se puuttuu tältä täysin. Oletteko te Euroopan komission puheenjohtajana valmis taistelemaan erittäin vahvan mukaan ottaman eh, kansainvälisen mm, sopimuksen puolesta Pariisissa 2015 ja sen puolesta, että meillä tarvitsee olla kunnianhimoinen eurooppalainen tavoite. Kiitoksia. Olen vähän yllättynyt kysymyksestä, jonka juuri kuulimme. Minä nyt olen huomannut viime viikkojen aikana, että harvapa on ohjelmani lukenut edes. Harva! Ja nyt huomaan, että jotkut ajattelevat, että kaikki ei ollutkaan ohjelmassa. No, ei pidä paikkansa, koska ei, en tietenkään halua luetella aivan kaikkea, mitä nyt järkevästi ajatellen voidaan toteuttaa. Totta kai me olemme kaikki myös tässä uhreja pitää paikkansa myös, että jos ei ole tarjota ratkaisukeinoja lyhyellä aikavälillä, niin ei ole valmis myöskään valmis miettimään pitkällä aikavälillä – Eli kannattaa kiinnittää huomiota myös lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä. Ympäristöpolitiikka yleisesti ottaenkin ilmastonmuutokseen liittyvä politiikka edellyttää erityistä huomiota. Talous- ja rahoituskriisin aikana, joka ei ole päättynyt sekään vielä, olen aina todennut, että ilmastokriisi on aina läsnä jatkossakin ja siinä tarvitaan myös parempaa puolustuskykyä ilmastonmuutosten vaikutusten takia, että pysytään tämä paremmin hallitsemaan. Lokakuinen eurooppa neuvoston kokous tekee jotain päätöksiä näistä tavoitteista, kuten nyt on määritelty. Tiedän kokemuksesta ja moni muutkin täällä, että on hyvin vaikea tavoitteita saavuttaa sellaisinaan. Haluaisin, että tavoitteet olisivat sitovampia. Minä haluaisin, että Pariisin konferenssissa voitaisiin antaa vähän väriä poskiin tälle roolille, joka Euroopan unionilla joskus oli. Mutta tärkeimmät päätökset tehdään lokakuussa Eurooppa-neuvostossa. Ja tämä nyt toimensa lopettava komissio on tästä vastuussa ja komission jäsen kyllä kaikensa, jotta Pariisin kokouksen tulokset ovat mahdollisimman kunnianhimoiset. You want to come back, uh, haluatko lyhyesti palata aiheeseen? But the council on Hyvin lyhyesti, että puhutte neuvostosta, mutta neuvoston on nyt Puola kaapannut näissä ilmastokysymyksissä ja vain yksi toimielin voi tämän puolalaisen kaappauksen vapauttaa. Kyseessä on komissio. Oletteko te nyt tilanteessa, jossa haluatte ja olette valmis tämän eh, Puolan kaappauksen päättämään? No teidän tapanne kaikilla kunnialla vähän yksinkertaista tätä asiaa. On, Puolalla on omat ongelmansa. En minä nyt halua Puolaa panna seinään vasten tässäkään ryhmässä, varsinkaan kun en tiedä kaikista huolista ja toiveista edes, mitä puolalaisilla ehkä on. Minä olen ollut usein eri mieltä aikana neuvostossa, Euroopan neuvostossakin, Puolan kollegojen kanssa eri asioista, mutta ei tätä ongelmaa tänään voida nyt noin ratkaista. Ja, vielen dank, Guy. Kiitos paljon, Guy. Hienoa, että olette täällä kärkiehdokkaana, jota neuvosto on ehdottanut. Tämä on hyvä askel demokratialle ja EUlle. Puhumme nyt siitä, miten voidaan saada kasvua Euroopassa, erityisesti jotta nuorille, erityisesti Etelä-Euroopassa saadaan töitä, uusia tuotteita, palveluita, avauksia uudisille markkinoille ja niin edelleen. Lehdistä olemme saaneet lukea, että tänä aamulla sosiaalidemokraateille sanoitte, että oli Reenin seuraajasta tulee sosiaalidemokraatti. En tiedä, onko tämä totta. Jos se on totta, niin kysyisin miksi. Eikö Parhaasta ehdokkaasta pitäisi tulla Olli Rehnin seura, joka huolehtisi siitä, että kasvava vakauspaketista pidetään kiinni. Se on meille keskeisen tärkeä kysymys. Luotatteko siihen, että sosiaalidemokraatti voi tehdä työn yhtä hyvin kuin Olli Rehn? Ja toinen kysymykseen liittyy markkinoiden avaamisen TTIP-neuvottelut, vapaakauppaneuvottelut yhdysvaltalaisten kanssa. Mitkä ovat prioriteettinen näissä neuvotteluissa? Ja mitkä ovat sellaisia kysymykseen, josta ei jousteta. Ja lisäkysymys tässä yhteydessä. Miten haluatte parantaa komission viestintää, jotta ihmisten luottamus palaa jossain jäsenvaltioissa, Saksassa esimerkiksi, suhtaudutaan hyvin epäillen näihin neuvotteluihin? Um, ähm, kollega Lambsdorff. Kollega Lambsdorff. Minä olen tämän valitaistelun aikana kokenut, että olin ainoa, joka puolustin komissiota. Ainoana. Ja olin kokenut sen, että monet ovat moittineet komissiota siitä, miten on kritisoitu kasvu- ja vakaussopimuksen käyttöä. Kukaan ei ole puhunut siitä, miten saataisiin kasvun perustuvaa politiikkaa aikaiseksi. Miten se saataisiin aikaiseksi niin, että päästään tästä kasvuongelmasta. Ja kuten aikaisemmin sanoin, olen puolustanut myös Olli Rehnin tekemää työtä. Tänään aamulla sosiaalidemokraattisessa ryhmässä selitin, että olin ainoa, joka puolusti. Oli Renja, ihan ainoa. Ja sanoin, että sanottiin, että jos tämä on niin helppo tehtävä, niin sosiaalidemokraattikin voi tämän hoitaa tulevaisuudessa. Ja näin siinä myös käy. Niin käy. Kristillisdemokraatit, sosiaalidemokraatit, liberaalit ovat, voisit mielellään puoltaa yhdessä tätä politiikkaa. Sosialisti tai sosiaalidemokraatti varmasti löytyy. Varmasti sellaisia, jotka tekevät tätä työtä hyvin, mutta sen ohjelman pohjalta, joka uudessa komissiossa luodaan. Uuden komission ohjelma ei voi jättää huomiota neuvoston päätöksiä siitä, että kasvupakettia ei uudisteta, mutta kaikki tietävät, että uudistetussa versiossa vakauspaketissa, niin kuin maaliskuussa 2005 on esitetty, on marginaaleja, joita voidaan käyttää, jotta voidaan orientoitua politiikassa enemmän kasvuun. Minä en tue tällaisia suhdanneohjelmia, vaikka 2008-2009 kaikki lähtivät liikkeelle yhdessä. Ja näin puututtiin vajeisiin, lainoihin ja niin edelleen. Mutta tällaista politiikkaa ei voida jatkuvasti ajaa, vaan pitää palata normaalioloihin. Ei voida lähteä jatkuvasti tällaisista ohjelmista, vaan rakenneuudistukset kuuluvat myös joustavampaan käyttöön, kun vakaussopimuksesta puhutaan. Ja näin juuri me aiomme tehdä. Haluaisin sanoa tämän ihan selvästi. En ole lukenut mitään lehdistötiedotteita eikä huvitakaan. Tämä on jälleen tätä Lyhyt näköistä toimintaa. Jokainen kysyy, että mitä sanoit oikein, ilman että oikeastaan katsotaan, että mitä on sanottu. Kun kollega puhuvat tällaisesta lyhytnäköisyydestä, niin meidän työtämme ajaa lehdistö pitkälti ja siksi teemme paljon virheitä, kun emme ole tarkkana siinä, kuka sanoi ja mitä ja koska. Minä haluan vakautta. Nuorena valtiovarainministerinä olin neuvottelemassa Maastrichtin sopimuksesta ja tiedän, kenen kanssa siellä taisteltiin keskuspankin riippumattomuudesta. Siellä oli valtavia kiistoja siitä periaatteesta, että riippumaton rahapolitiikka on tärkeä. Delorin ja Maistatin kanssa taistelin sen puolesta, että vakavammin suhtaudutaan talouspolitiikan koordinointiin. Tiedän, ketkä puhuivat puolesta, ketkä vastaan. Nyt kaikki puhuvat taloushallinnosta. Me olisimme puoltaneet tämän kirjaamista sopimuksiin. Tällä tavalla ei siksi, että heikennettäisiin rahapolitiikkaan, vaan että talous- ja rahaliitto todella syntyisi, sehän on talous- ja rahaliitto. Vakautta todella haluan. Mitä Yhdysvaltain sopimukseen tulee? Meidän pitäisi mahdollisimman avoimesti, tasavertaisesti neuvotella. Kaikki sanovat, että tarvitaan tietoa, avoimuutta. En tiedä, mitä kaikkea tähän materiaaliin tulee lopulta. Sitten on katsottava, mitä voidaan esittää avoimesti, mitä ei. Jos avoimesti ei toimita sitä, epätodennäköisemmältä näyttää se, että saadaan tuki Euroopan parlamentista tai kansallisista parlamentista. Tietosuoja. Olisin mielelläni nähnyt, että kaikkialla Euroopassa ne, jotka toimivat täällä, olisivat pitäneet kiinni Euroopan säännöstä riippumatta siitä, mistä tullaan. Jos yritys toimii Euroopan alueella, niin silloin on kunnioitettava meidän sääntöjämme. Niitä tietoja ei voi antaa eteenpäin miten tahansa. Sama koskee työntekijöiden oikeuksia, kuluttajasuojaa, suojaa ei näidenkään asioiden osalta voida antaa amerikkalaisten valita ihan miten haluavat. Meidän on tehtävä se, mitä on luvattukin äänestäjille aikaisemmin. Komission uudesta tieto, tiedotuspolitiikasta sanoisin, että en ole sitä vielä pohtinut. Mutta paraskaan viestintä ei auta, se on ihan selvää, jos toimijoiden välinen yhteistyö ei edisty Pidän ihan todella ikävänä sitä, että osallistutaan päätösten tekemiseen Brysselissä ja sitten moititaan Brysseliä. Monet hallitukset toimivat näin sitten kotona, kritisoivat tällaista päätöstä, jota ovat olleet mukana luomassa. Tällainen käytäntö saa nyt riittää. Olen todella kyllästynyt siihen, että jokaisen kokouksen jälkeen kaikki selvittävät, että he ovat nyt voittaneet. Mitä järjettömyyttä tämä nyt on? Eli kaikki ovat saaneet aina kaiken aikaiseksi. Luxemburilaisena haittana oli se, että kaikki monikieliset kansalaiset olivat katsoneet jo Belgian, saksalaisen, Saksan ja Ranskan televisiota ja nähneet, että miten paljon näitä voittajia oikein oli. Ei Euroopassa kukaan voita, me voitamme yhdessä tai häviämme yhdessä. Saksan on kovin heikko, siksi vielä tarkistan, ymmärsinkö oikein, Sanoit, että jos sosiaalidemokraatti ottaa talouspolitiikan salkuun, niin sitten täytyy kunnioittaa tietenkin tätä sopimustakin, mutta ei siitä ole edes päätettykään, onko sosiaalidemokraatti. Ymmärsikö nyt oikein? Le président des différents groupes parlementaires insiste. eri parlamentin ryhmien puheenjohtajat ovat tätä paljon korostaneet, kun on puhuttu salkkujen jaosta. Päätetty ei kuitenkaan ole vielä, jos olen ymmärtänyt. Kuva... Ei, ei. Décider, c'est bien. Ei, ei, ei. Euh, d'autres groupes. No, näin kuvaillaan muita ryhmiä siis. Olli, si, sinä ensin ja sitten Marian myöhemmin, koska tässä nyt ollaan tärkeässä keskustelussa vakauspaketista, jonka sinä käytit esille. Thank you. Thank you, Guy. First of all, uh, Kiitoksia, kiitoksia Guy. Aivan aluksi halusin Jean-Claudin toivottaa tervetulleeksi parlamenttiin. On hienoa nähdä sinut täällä ryhmässämme. Haluaisin vilpittömästi kiittää sinua erittäin hienosta yhteistyöstä kriisin vaikeiden aikojen aikana, erityisesti sinun jatkuvasta tuestasi yhteisömenetelmän käytölle ja uudistuksille ja taloushallinnon vahvistamiselle. Tämä oli erittäin tärkeää kun haluttiin muuttaa kriisin suuntaa. Ja suuresti tämän kasvu- ja vakauspaketin uudistamisen ansiosta ja taloushallinnon vahvistamisen uudios, ansiosta eurooppalainen eh, fiskallinen alijäämä on noin seitsemästä alle kolmeen prosenttiin laskenut ja nyt julkisen velan taso on vakautunut Euroopassa tänä vuonna. Tämä on ollut erittäin tärkeää vakautukselle ja talouden elpymiselle, ja tämä on myöskin sinun perintöäsi, Jean-Claude. Kiitoksia selvennyksestä tässä puheenvuorossa liittyen tulevaan talous- ja raha-asiain komission jäseneen. Itse asiassa ei ole mitään huolta, minä en ole saatavilla kuitenkaan, sillä Suomen hallitus on sitä mieltä, että minä olen liian pehmo tässä roolissa, koska minä korostin rakenneuudistusta eikä tällaisia mm, nimellisiä päämääriä nyt liian matala investoinnin taso vaatii kaksi vaiheista lähestymistapaa. Ensinnäkin meidän täytyy tukea kasvua ja investointeja ja samaan aikaan jatkaa eh, julkisen talouden vakauttamista ja soveltaa olemassa olevia sääntöjä järkevällä tavalla. Minun ehdotukseni tätä taustaa vasten tai kysymykseni on se, mihin te ryhdytte, jotta voisitte vakauttaa, varmistaa sen, että jäsenmaat myöskin ne, jotka ovat nyt vielä vakautustoimien piirissä nämä 11 täyttävät kasvu- ja vakauspaketin vaatimukset. way to win. Paras tapa saada nämä maat pois liiallisen ylijäämän menettelystä on se, että noudatetaan sääntöjä ja eri tavalla – vaan niin, että käytetään marginaalia tai mahdollisuutta, joka on lisätty sopimukseen, kun sitä uudistettiin vuonna 2005. En muuten usko. Jos ajatellaan, että miten tähän vastattaisiin lehdistössä, olisiko se otsikoissaan katsottava sitä, tarvetta, joka maissa on keskittyä rakenneuudistuksiin. Ne ovat paljon tärkeämpiä kuin tällaiset nimelliset tavoitteet, joista on puhuttu. Aikaisempina vuosina ei ole riittävästi otettu huomioon kilpailukykyyn liittyviä kysymyksiä. Sisäisissä kokouksissamme euroryhmässä yhä uudestaan – painotettiin sitä, miten tärkeää on tasapainoinen kehitys palkkakehityksen tuottavuuden välillä, mutta tämä asia ei oikein levinnyt ulkomaailmaan riittävän tehokkaasti. Joten vastaukseni on, että rakenneuudistukset vaikuttavat hyvin pitkälti. Tällaiset tavoitteet lukuina eivät ole ihan yhtä tärkeitä kuin rakenneuudistukset. Marian, pyytäisin kaikkia jäseniä esittämään kysymyksen minuutissa. Marian. First of all, I'm very happy to... Kiitoksia. Hauska toivottaa tervetulleeksi teidät ryhmäämme ja päästä kuuntelemaan ne Noin vuorokauden kuluttua vaalien jälkeen, komission puheenjohtajan vaalin jälkeen, komissio antaa julkilausumaan nuorisotyöllisyydestä ja Tuskin tässä teille tarvitsee luetella lukuja ajatellen, mistä suur, suuruusluokan ilmiöstä tässä on monissa jäsenvaltioissa, kun näitä työttömyyttä. Euroopan kansalaiset odottavat parlamentilta komissiolta nyt nopeaa toimintaa. Ensimmäinen kysymykseni on, mitä nimenomaisia toimia te toteuttaisitte että sitä, että nuoret pääsisivät paremmin työmarkkinoille, niin että hyödynnettäisiin myös nuorisotakurahastoa täysimittaisesti. Ja toinen kysymys liittyy sekin sosiaaliasianvaliokuntaa, niin hetki sitten totesitte, että meidän täytyy ottaa vakavammin myös sosiaaliset sitoumuksemme. Haluaisin kuulla, mitä toimia te ehdotatte, jotta sosiaaliset lupauksemme otettaisiin vakavammin. Kiitos. Je voudrais d'abord vous dire, madame. Aivan aluksi, hyvä rouva, haluaisin sanoa että meidän ei pidä tehdä sellaisia lupauksia, joita emme voi pitää. Euroopan parlamentti ja komissio eivät tule luomaan yhtään ainutta työpaikkaa, eivät yhtään ainutta. Me voimme luoda yleiset olosuhteet, makrotaloudelliset olosuhteet, jotka tekevät mahdolliseksi Euroopalle luoda korkeampaa kasvua kuin nykyinen mutta emme voi sanoa, että viiden vuoden päästä komissio tai parlamentti olisi tämän massatuottomuusongelman ratkaissut. Me emme siihen pysty. Minulla ei ole sellaista visiota Euroopasta, että Eurooppa olisi kaikesta vastuussa. Meillä on myöskin kansallisia hallituksia. Kansalliset hallitukset johtavat työllisyyspolitiikkaa. Euroopan unioni voi kansallisten hallitusten käyttöön luoda elementtejä ja välineitä, mutta politiikka sisällöltään kuuluu kansallisten hallitusten alaan. Kansallisten hallitusten tulee toimia ja Eurooppa voi niille tarjota hallinnollisia välineitä ja välineitä, joita ne tarvitsevat kyllä, nuorten massa työttömyys on erittäin huolestuttava asia. Me olemme kuusi miljardia hiljattain tähän nuorisotakuuseen ohjanneet ja minun täytyy sanoa, että aivan aluksi tämä on tilanne, jossa uskokseni vain kaksi hallitusta on asiaan liittyvän ohjelman julkaissut. Kaikki tämä raha, joka on siis varattu, on absorboitu vain hyvin pienessä määrin. Meidän täytyy luoda vastuullisuutta. Meillä on nämä kuusi miljardia, joita ei ole kokonaisuudessaan käytetty. Miksi te haluatte uusia ohjelmia, jos olemassa olematkaan ohjelmat eivät ole tulleet äh, kansallisten hallitusten toteuttamiksi? niille, jotka tätä halusivat tehdä. Minä uskon, että jos me pääsemme yksimielisyyteen siitä, että me tarvitsemme todelliset digitaaliset sisämarkkinat ja jos me erityisesti palveluiden ajalalla saatamme loppuun sisämarkkinat ja jos me luomme investointiohjelman, äh, rahoitetun ja rahoitettavissa olevan ohjelman, joka tekee mahdolliseksi paremmin äh, tukea IT-alaa tulokset tulevat olemaan välittömiä ja merkittäviä. Uskoakseni tässä kyseessä on se, että meidän täytyy luoda laajaa globaalia yleistä politiikkaa eikä keskittyä yksittäisiin erillisiin politiikkoihin. Euh, Jean-Claude. Jean-Claude. En peittele sitä ollenkaan, että Jukkasen pelon tunteen vallassa puhun tästä budjettisopimuksesta, vaikuttaa siltä, että se on ainoa asia, jossa olet vähän pelottava, kun ajatellaan, mitä Luxemburgissa tehdään. Kyllä minäkin tiedän, mitä teillä tehdään. Hmm, Sano tämä nyt ensiksi. Nyt esittäisin kysymyksen, joka ei liity kuitenkaan verotukseen Luxemburgissa. Olen kuullut sanottavan, että ei epäreilulle verokilpailulle, mutta kyllä verokilpailulle, mitä olen ymmärtänyt toisaalta, että sinä puolat tiettyä lähentymistä veroasioissa. Voitko tämän vahvistaa, ajatella veropohjan lähentämistä? Ja missä asioissa ensisijassa, ehkä enemmän euroalueella vai, vai koko Euroopan unionissako? Mielestäni tämäkin on kysymys, josta on ollut paljon puhetta vaalikampanjan aikana. Sitten toiseksi? Mitä tulee FATVAan, amerikkalaisten järjestelmään, jossa joudutaan antamaan Amerikan viranomaisille tietoja, kun sijoittuvat sinne, siis eikä pelkästään amerikkalaisten nimiä pidä antaa, vaan myös ulkomaalaistenkin nimet, jotka eivät välttämättä siellä oleskele. Eli siellä saattaa olla jotain yhteyksiä sinne kuitenkin. Ja jo ehkä Amerikan lainojalla voidaan rangaistakin, vaikka eivät edes siellä toimi Amerikan maaperällä. Oletko sitä mieltä, että tämä nyt on yhteensovitettavissa järjestelmän Euroopan lainsäädäntöön kanssa? Onko se järjestelmä, jota meidän pitäisi kehitellä Euroopassakin, jos haluamme päästä eroon tietyn tyyppisistä verokierrosta? Ja nyt pelon sekaisen tunteen kuuntele vastaustasi. depuis des siècles. Vuosisatojen ajan te, minä, Jean ja minä olemme keskustelleet eurooppalaisesta äh, fiskaalipolitiikasta. Nyt voimme tarkoittaa, että olemme samaa mieltä. Après avoir introduit dans olen maassani toteuttanut sellaisia uudistuksia, jotka olivat tarpeen, ja tämän jälkeen haluan täällä toistaa sen, että Näin tässä tehtävää yritysverotuksen alalla. Meillä on ehdotus neuvoston pöydällä, jotka liittyy näihin asioihin. Ja minä en haluaisi nyt vetää tätä ehdotusta pois, mutta toivon, että neuvosto etenisi reippaasti tämän tekstin hyväksymistä kohti on totta, että yritykset, eurooppalaiset yritykset, eivätkä vain eurooppalaiset, pelaavat verojärjestelmien eroilla eri jäsenmaiden välillä. Meidän pitäisi saada yhteinen ponnistus aikaan, meidän pitäisi yhdessä tarkastella asiaa ja tarttua tähän seikkaan. Kyseessä ei ole vain verottajan etu, vaan usein yritysten etu joka on kyseessä. Tämä äm, varainsiirtovero teksti on käsittelyssä, se on neuvoston pöydällä. Neuvostohan käsittelee sitä lähennetyn yhteistyön menettelyn kautta. Ja tämä työ jatkuu. Ja niin, no, FATKA Mielestäni Niin, en nyt tässä sano Euroopan Yhdysvaltojen hupsista, tämähän on Giin ääni. Niin, niin, juu. Jos Luxemburgin valtionvarainministerinä tai eh, pääministerinä olisin tähän toimeen sitoutunut, niin kaikki täällä Euroopan parlamentissa olisivat sanoneet, että hahaa, te luksemburilaiset, tehän tämä halusitte, nyt teidän täytyy tämän kanssa selvitä. Merci. Kiitos. Tervetuloa. Se, että täällä olette, niin siinä on kaksikin isoa yllätystä. Ensinnäkin hallitusten ja valtioiden päämiehet, jotka allekirjoittavat jopa perussopimukset, joudut jopa nunouttamaan niitä, totesitte niin. Ja hyvä, että kärkiehdokas täällä nyt on siis. Toinen yllätys, että vaikka sitten hänestä tulee komission puheenjohtaja, niin jo, onko menetelmä kuitenkin päällimmäisenä? Vaikuttaa olevan, eli siitä olemme iloisia. Pari kysymystä pankkiasioista. Edellinen komissio teki paljon työtä parlamentin kanssa, yhdessä neuvostonkin kanssa, tiettyjen sääntöjen lukkoon luomiseksi, ja puhuttiin pankkiunionista. Minun vaikutelmani on, että kukaan yleisessä mielipiteessä ei oikein ymmärrä, mitä tarkoittaa pankkiunioni eli onko se lahjapankkirille paremminkin. Eli miten tässä voitaisiin kohentaa tätä omimista, miten voidaan selittää kaikkea tätä. Ja olisiko tästä vielä ehkä vaikea työsarkaa edessä meille kaikille, ennen kaikkea tulevina viitenä vuotena, täytäntöpana tekstit. Usein on taipumuksena vain kasata lakia toisen päälle ja ei ollenkaan seurantaa harjoiteta. Tämä koskee myös esimerkiksi valvontaa. Toiseksi, mitä, niin tämä kysymys muuten on elintärkeä monelle jäsenvaltiolle. Mitä aiotte tehdä, jotta voidaan pk rahoitusta kohentaa, kun käy eri alueilla, jos ajatellaan, mitä paljon annetaan rahaa pk-yrityksellä, niin sanovat, että pankit eivät anna hankkeisiin rahoitusta. Mitä mieltä olette ennen kaikkea siitä, että voitaisiin arvopaperistaa pk-yritysten kohdalla Tästäkin on paljon ajatuksia liikkeellä. Oui, euh, Sylvie. Kyllä Silvi, uskoakseni, kuten usein sanotaan, meiltä puuttuu selityksiä. Euroopan kansalaiset eivät pidä tästä termistä unioni vaikka me olemme unioneja lisänneet toisensa perään, minä puhun energiaunionista, mutta olen huomannut, että kansalaiset eivät pidä kovinkaan paljon tästä termistä. Kun puhutaan pankkiunionista, kansalaiset ajattelevat, että kyseessä on väline, joka ollaan luomassa pankkien auttamiseksi, vaikka tässä nyt on kyse ei nyt aivan päinvastaisesta, mutta kuitenkin siitä, että pankkien toimintaa halutaan asettaa suitsiin on paljon tätä keskitettyä valvontaa selitettyä, jos me haluamme selittää kansalaisille, että haluamme pankin, äh, pankkien väliset siteet, pankin ja valtion väliset siteet katkoa, kukaan ei ymmärrä, mistä puhutaan. Meidän pitää yksinkertaisella Lauseella että selvittää tätä pankkiunionia, nimittäin niin, että veronmaksajat eivät nyt enää tulevaisuudessa joutu vastuuseen virheistä, joita muut ovat tehneet. Meidän täytyy hyvin tarkasti lainsäädäntöä toteuttaa, sitä jota on luotu. Paljon mielestäni on vielä tehtävänä. Tulen viikon lopulla keskustelemaan Euroopan investointipankin johtajan kanssa kysymyksistä, jotka liittyvät rahavirtoihin pankkisektorilla. Kuten tässä todettu, ne liittyvät pk-yritysten toimintaan ja ovat epäilemättä yksi niistä elementeistä, jotka vaikuttavat äh, tähän kyseiseen mainittuun välineeseen. Uskoakseni uudet välineet ja olemassa olevat välineet investointipankin hallinnassa voivat olla hyödyksi, kun halutaan luoda niin kutsuttua vipuvoimaa PK-yrityksille, sillä varavirrat ovat riittämättömät. Kyseessä eivät ole vain ohjelmamaat, kuten Kreikka. Muutkaan maat eivät nyt PK yritysten tasolla näe riittäviä mahdollisuuksia toteutuvan. Talousasioissa kaksi viimeistä kysymystä yhdessä Mihailovaa. Hän on rekivaliokunnan puheenjohtaja parlamentissa ja budjettivaliokunnan puheenjohtaja Herra Tyi. Olkaapa hyvä. Thank you, Mr. President. Kiitos puheenjohtaja Herra Juncker. Teidän alustuksessanne Mainitsitte sen, että nopeasti tarvitaan yksityistä ja julkista investointia. Olen ihan samaa mieltä. Kuten sanoitte, meidän täytyy saada koneet liikkeelle, että saadaan julkisia investointeja. Tuetaan kansallis, anteeksi, yksityisiä investointeja. Ja aluekehityksen osalta infrastruktuuriinvestoinnit ovat erityisen tärkeitä. Haluaisin kysyä seuraavaa. Miten suhtaudutte siihen, miten talletukset saataisiin parhaiten pankeista liikkeelle infrastruktuuriinvestointeihin? Onko niiden käyttäminen mahdollista? Näettekö paremman roolin rahoitusvälineille, jotta voitaisiin ajaa teokasta aluekehityspolitiikkaa erityisesti valmistelu- ja neuvotteluvaiheessa, kun puhutaan kansallisista kumppanuussopimuksista valtioiden ja Euroopan komission välillä. Kiitos. Merci Guy. Kiitos Guy ja Jean-Claude, kiitos. Tämän kuulemisen ansoista voimme mitata myös verolehentymisen edistymistä. On totta, kun olit euroryhmän johdossa, niin halusit, että julkinen talous on kunnossa. Ja sitten kuitenkin kaikki meni luksemburgilaisten taskuun iltapäivällä myöhemmin aamun päätösten perään. No totta kai haluat veropohjaa lähentää ja haluat torjua epäreilua verokilpailua, mutta paras lähestymistapa on, että on omia varoja, omia veroja, joita kannetaan koko Euroopan unionin alueella on perustettu ryhmäkin korkealla tasolla tätä varten. Mitä odotuksia sinulla on ryhmältä? Minkälaista tukea annat ryhmälle, jotta saadaan aikaan myös ehdotuksia liittyen omiin varoihin? Sinä olet ehdokkaana johtamaan komissiota, vaikka jos ajatellaan talousarvion mittakaavaa, niin se on seitsemälle vuodelle. Sinä esitit omat tavoitteesi, epäilemättä se edellyttää myös monivuotisen rahoituskehyksen tarkistamista. Minkälaisia aloitteita aiot tehdä, jotta tarkistettaisiin monivuotista rahoituskehystä? Lopuksi vielä, koska sinulle on niin tärkeä budjettikuri, niin minkä osan annat sitten käyttämättömille varoille, koska vuosi toisensa perään meillä on jo nyt yli 200 miljoonaa käyttämättä vuodesta 2012 lopusta alkaen ja, ne, ja 24 miljoonaa pitäisi välittömästi käyttää. Eikö se olisi ihan hyvää politiikkaa, että päästäisiin eroon tästä erosta, joka liittyy maksu- ja sitoumusmäärärahoihin? Oui. Sur la première question que... Mitä tulee ensimmäiseen kysymykseen, niin teille toteaisin, hyvä rouva, että juuri olen katsomassa Euroopan investointipankin kanssa tätä, mutta on siellä muitakin mahdollisia kumppaneita mukana, että voidaan eri välineitä jotenkin panna samalle viivalle. Tämä koskee myös aluekehityspolitiikkaa, jotta saadaan kone käyntiin, kuten totesin jo investointien osalta. Nyt on liian varaista antaa mitään yksityiskohtaisempaa vastausta kuitenkaan liittyen teidän kysymykseenne. Minä olen kuullut usein sanottavan, että eri paikoissa, lehdissä, haastatteluissa, mitä puhutaan Luxemburgin veropolitiikastakin, että sinä et ole pystynyt edes sitä tekemään, koska meillä noudettiin lainsäädäntöä, eurooppalaisesta sellaista, joka oli epätäydellistä. Tämä koska varsinkin alvia, sähkön osalta 2015 alkaen tämä muuttuu. Ja siinä tuloja jaetaan toisiin. Ranskan puheenjohtajuuskaudella Kristi Lagardin puheenjohtajalla päätettiin 2007, että 10, 11, 12 Luxemburgin olisi pitänyt sääntöjä muuttaa, mutta ei tässä voitu vaadita jokaiselta Ranskan parlamentin jäseneltäkään, että ruvetaan muuttamaan sitä mitä Ranskan hallitus on päättynyt toinen toisensa perään. Ei anteeksi, Portugalin kaudella se oli siis vielä ennen Ranskaa. Ei kun siinä oli yksi vuosi jo mennyt. No, vitsit sinällään. Mitä tulee käyttämättömiin varoihin ja ajatellen tätä jatkuvaa keskustelua maksusitoumus ja maksumäärän välillä, niin olen samaa mieltä. Mutta komissio ei ole budjettiviranomainen, vaan täytäntöönpanema viranomainen, koska on kaksi budjettiviranomaistakin. Eli neuvoston ja parlamentin on käytävä keskustelu. Ja sitä paitsi haluaisin, että kiinnitettäisiin enemmän huomiota, kannattaisi enemmän huolta Euroopan talousarvion ympärillä käytävästä keskustelusta. Valtiovarainministerit ovat tässä ensi sijassa ja sitten siellä on erilaisia alivaltiosihteereitä mukana. Ja myös neuvostossa on pysyvän edustuston edustajia ensimmäisessä ja toisessa käsittelyssäkin. Totta kai valtion ministerit paljon puhuvat asioista, joista eivät välttämättä kauheasti kuitenkaan viime kädessä päätä. Minä haluaisin, että keskustelu käyttämättömistä varoista ratkaistaan nyt lopullisesti jossain vaiheessa, mutta komissiolla ei välttämättä aina edes ole rahaa laskujen maksamiseen. Ja sitten sanotaan, että luottovirtoja pitäisi vireyttää, ja sitten komissio ei kuitenkaan voi edes velvoitteitaan hoitaa, varsinkaan jos ajatellaan yrityksiä, ajatellaan Italian valtiota, Kreikan valtiota, niin siellä ponnistellaan kovasti jotta voidaan kunnolla jotain maksaa aikanaan, siis myös laskut, joita tulee. Ja siinä kaivetaan kaikkia kassoja, ja komission pitäisi ehkä toimia vähän samalla tavalla. Ja kun puhutaan nyt budjettiasioista ja sinäkin kysyit omistakin varoista, niin minä sanoisin, että niin kauan kuin minä nyt olen tässä mukana kuviossa minä olen aina puoltanut sitä, että meillä on omia varojärjestelmä olemassa, koska minä en halua, että joudutaan ne vaikeat keskustelut elämään kuin Strasburgissa aikana, kun on niin suurta riitaa jäsenvaltioiden kesken myös rahoitusnäkymistä viittä tai seitsemänkin vuotta varten. Puolivälissä kyllä tarkistetaan asioita myös tämän välinen osalta. Katsotaan, mitä sen kanssa tehdään sitten 2016. En voi ennakoida sitä nyt 2015 ehkä täytyy, ei tässä pidä mennä asioiden edelle kuitenkaan, tämän tyyppisessä asioissa varsinkaan. ajatteli Mario Montilta kysyä, että miten etenee hänen tekemänsä työ hänen ryhmässään. Mielestäni tuo ryhmä tekee erinomaista työtä kyllä. Marion pitäisi jatkaa siellä ryhmävetämistä. Mutta omien varojen parissa käytävästä keskustelusta on päästävä eteenpäin jo nyt. ja näin ei voida muuten saada aikaan riittävän, riittävää tavoitetasoa. En minä tässä kuvitellut turhia kuitenkaan ajatellen omien varojen osalta, mutta keskustelu on kuitenkin käytävä. Se on meidän velvollisuutemme, että se pysyy hengissä. Certainement pas retarder le mm. Eikä ainakaan viivutella tätä niin kuin viimeksi, kun teimme tämän puolivälin arvioinnin aivan koko prosessin lopulla ja sanottiin, että nyt ei enää ole aikaa. No. Nyt siirrymme seuraavaan kohtaan. Oikeus- ja kotiasiat. Sofi, hyvä. Niin, kiitos Gei. Okay. On hienoa, että saamme käydä tätä keskustelua täällä tänään. Minä luin kyllä prioriteettipaperin oikein suurella mielenkiinnolla ja ehdottaisin, että prioriteetti numero viisi poistetaan sieltä. Se on erityiskohtelua yhdelle jäsenvaltiolle ja että siihen poist- lisättäisiin se, jonka pitäisi olla keskeisin periaate, perusoikeudet. Hienoa, että viittasitte Euroopan neuvoston perusoikeussopimukseen. Haluaisin kuitenkin konkreettisesti tietää, kun kaikki tiedämme, että on jäsenvaltioita, jotka eivät kunnioita perusoikeuksia tai oikeusvaltion periaatteita, seksuaalivähemmistöjen, romanien oikeuksia, lehdistön vapautta, oikeuslaitoksen riippumattomuutta. Oletteko valmis puuttumaan paljon tehokkaammin näihin maihin ja olemaan yhtä tiukka kuin ollaan budjettikurin osalta ja kilpailusääntöjen osalta? Toinen kysymykseni ihan lyhyesti. Oletteko valmis ehdottamaan, kuten on pyydetty useat kerrat parlamentin puolelta, 12 kertaa oikeastaan, LGBTI-oikeuksien tiekarttaa. Ja kolmanneksi kerran kommentoitte sitä, että pidätte siitä, että tehdään sopimuksia pimeässä. No minä oikeastaan pidän avoimuudesta, niin kuin ilmeisesti suurin osa kansalaisista. Oletteko komission puheenjohtajana valmis saamaan liikkeelle? liikkeelle avoimuussäännöistä käytävän keskustelun ja taistelemaan lisää avoimuuden puolesta parlamentin kanssa. Oui, on me dit souvent que je suis l'homme de l'ombre. Minulle usein sanotaan, että minä olen äh, ihminen varjoissa, kun minä olen näissä hämärissä asunnoissa kasvanut. Minä olen joka niin kuin tekin. Minä olen tavannut paljon täällä läsnä olevia henkilöitä juuri näissä paikoissa. En ole koskaan ollut yksin näissä hämärissä kabineteissa. Paljon teitä on ollut mukana. Tässä on sellaisia arviointeja, jotka sellaisia asioita, jotka eivät nyt julkista keskustelua ja julkista debattia ansaitse. Minä Ollin kanssa olen euroryhmässä käsitellyt asioita ja tietyt asiat minua hermostuttavat. Oletteko todellakin sitä mieltä, että tällaiset äh, rahapoliittiset neuvottelut muiden maiden äh, kanssa ja äh, muut samantyyppiset kysymykset voidaan käsitellä julkisuudessa? Minä kieltäydyn tällaisesta äh, läpinäkyvyydestä, joka vahingoittaa heikompaa osapuolta. Minä en halua läpinäkyvyyttä, kun riskinä on se, että ne, joilla ei ole muuta puolustautumistapaa, kärsivät julkiset äh, keskustelut, äh, niiden tulee olla läpinäkyviä. Meillä täytyy olla äh, mahdollisuus ne selvittää mutta on sellaisia neuvotteluelementtejä, joita ei voida käsitellä julkisuudessa ennen kuin tulokset ovat, on saatu aikaan. Kyllä, minä tulen olemaan tiukka ja ankara, jos muutkin komission jäsenet seuraavat minua tässä. Euroopan unionissa jos tilanteita ilmenee, jossa ei perusoikeuksia kunnioiteta Eurooppa-neuvostossa. Eh, minä jo menetin yhden äänen, kun ajateltiin, että minä olin liian tiukka eh, näiden maiden kohdalla, joissa tällaista esiintyy. Tässä kyseessä oli Unkari, herra Orban. Esittikö yksikään jäsen täällä tätä kysymystä? Yksikään. Ja samaan aikaan päiväkausia puitiin sitä, miksi britit eivät minun ehdokkuuttani tukeneet. Eli minä en ole se henkilö, joka on tämän ennalta arvattavan ei-äänen aiheuttanut, mutta minä haluan toimia niin, että perusoikeuksia kunnioitetaan aivan yhtä vahvasti kaikkialla Euroopan unionin alueella, ja minä en tule tekemään kompromisseja tässä asiassa, minä tulee olemaan erittäin tiukka, kun kyseessä ovat peruskysymykset. Tämä tulee tapahtumaan riippumatta Unkarista, sillä on muitakin maita, jotka eivät ole täysin esimerkillisiä, kun puhutaan näistä ongelmista, jotka tässä mainitsitte. Todetaan, että Euroopan täytyy olla eh, tiettyjen elämänalueiden säätelyssä varovainen ja minä en ole lainkaan tiettyjen äm, lainsäädännön alojen, kuten esimerkiksi samaa sukupuolta olevien henkilöiden avioliiton niin edespäin, niitä vastaan minä olen niiden kannalla, että meidän täytyy toimia niin, että Eurooppa, että Bryssel säätelee näitä kysymyksiä rohkaisemalla jäsenmaita säätämään lakeja että meidän täytyy toimia niin, että tässäkin asiassa perusoikeuksia kunnioitetaan, mutta minä en tiedä, onko Eurooppa paras taho luomaan perheoikeuksiin liittyviä direktiivejä. Nämähän ovat puhtaasti kansallisen päätäntävallan alaa. Se täytyy todeta, mutta jos minulta pyydetään näin toimimaan, niin minä tulen sen tekemään. Minun maassani on niin paljon tämän tyyppisiä pyyntöjä esitetty. Mielestäni kuitenkin Euroopan unionin tulee puuttua näihin asioihin, ellei kansallinen lainsäädäntö näissä asioissa kunnioita perusoikeuksia. Euroopan unionin täytyy puuttua asiaan, mutta se, että luotaisiin eurooppalaista lainsäädäntöä tämän tyyppisissä kysymyksissä, direktiivejä, niin, direktiivejä, kyllä minä tuen näitä periaatteessa, mutta me emme kuitenkaan ryhdy tekemään direktiiviä äh, samaa sukupuolta olevien henkilöiden avioliitosta. Minulla ei mitään ongelmaa tässä, mutta Euroopan unionin täytyy keskittyä suuriin kysymyksiin. Ja euro- jäsenmaiden asiaksi jää näiden asioiden ratkaiseminen. Eh, eh, Avioliitto on aika iso juttu, ainakin minun mielestäni ollut. Entäpä sitten seitsemän artikla? Ei sitä ole uskallettu käyttää. Entäpä uusi komissio? Onko sillä urheutta vedota siihen? Ei minä ruveta akitoimaan seitsemän artiklan osalta ja ruveta pelottelevan hallituksen, mutta jos täytyy, niin käytettäköön sitten sitäkin. Sitä paitsi yleisesti ottaen sanoisin, että komissio voi tehdä tietenkin paljonkin. Siinä on totta kai käytettävä kaikkia käytännön ja teoreettisiakin välineitä. Jos sitten seitsemän käytetään, niin neuvosto sitä päättää. Ja jos tiedän varsin hyvin, että neuvosto ei seuraa meidän ohjeitamme tai neuvojamme, niin ja totta kai minä siihen tartun sitten, vaikka tiedänkin, että sillä ei ole mitään seurauksia. Seitsemän artiklaa on täytäntöön pantava, mutta neuvosto ei, e, tai komissio ei voi mitään käynnistää, jos kerran tiedetään, että parlamentti ja neuvosto eivät tule aina perässä. Tässä on erityinen esimerkki mielessäni, jossa tämä ryhmä erityisesti vaati sitä, että tähän ryhdyttäisiin. Ja muutoilivat lähinnäkin ne, joilta puuttuu rohkeutta, mutta Sofi vielä. Kymmenen sekuntia vain sanoitte, että Euroopan unionin on hoidettava suuria aiheita. Kyllä, perusoikeudet, LGBTI-oikeudet ovat isoja asioita. Toiseksi kuuntelin tarkkaan, mitä sanoitte avoimuudesta ja minun on sanottava, että olen hiukan huolissani. Kun äänestän ensi viikolla, haluan tietää, että Euroopan komission puheenjohtaja taistelee lisää avoimuuden puolesta tulevan viiden vuoden aikana. Ei se tarkoita sitä, että tarvitaan joka sekunti, jokaisen kulmaan avoimuutta koko päivän, koska kyllä tässä jää kuitenkin jouston varaa, mutta enemmän avoimuutta kuin mitä tällä hetkellä on. En minä vastusta tuota. Selitin vain, missä avoimuudesta ei voida pitää kiinni kaiken päivää ja yötä. Eksplisiittisesti viittasin rahapolitiikkaan sellaisiin kysymyksiin, joita ei voida käsitellä ihan avoimesti, koska se olisi vastuutonta. Mitä voimuusdirektiiviin itsensä tulee, en usko, että olemme tässä eri linjoilla. Haluaisin kiinnittää huomioon siihen tosiasiaan, että minä en ole komissio. Komissiota voidaan arvioida silloin, kun komissio on paikallaan komissio esittänyt ohjelmansa Euroopan parlamentille. Pyrin tekemään kaikkeni, mutta Onneksi en ole ihan yksin. Euh, sitten turvapaikka- ja maahanmuutosiosta kaksi, ensinnäkin Sarnez ja sitten Cecilia Wikström. Kiitos, kiitos kovasti Mielestäni tämä keskustelu on kovin laadukasta ja haluan sen sanoa. Jos Euroopan politiikkaa näin tehdään ja kansalaiset kuuntelevat ja katsovat meitä, niin kyllä näin päästään eteenpäin eurooppalaisten ajatusten kanssa. Ja yksityiskohtaisesti keskustellaan laadukkaasti. Se on hyvä. Kiitos siitä kaikille ja sinulle. Ensinnäkin olen samaa mieltä kanssanne siitä, että Euroopan täytyy löytää paikkansa ja keskittyä olennaiseen, tehdä vähemmän, mutta paremmin. Ja nyt sanoisinkin, että arvostan kovasti sitä, että otitte sillä myös maahanmuuttovirrat. Minä olen sitä mieltä, että meillä on nyt tarvitaan rohkeuteen puuttua siihen, mutta nyt tarvitaan eurooppalaista maahanmuuttopolitiikkaa ennen kaikkea. Se merkitsee sitä, että ei voida elää Euroopan unionissa ikään kuin tämä olisi bulgarisoitunut. Ja me joudumme luomaan myös laillisia mahdollisuuksia tulla Eurooppaan. Turvapaikka, oikeus on yksi mahdollisuus, mutta se ei välttämättä toimi niin, että tarvitaan laillisia väyliä, keskustellaan kiintiöistä, ammateista, maista. Eli on yhteisvastuun tunnetta todellisessa merkityksessä. Eli tässä joudutaan miettimään myös, että meillä on rajoja, joita voidaan valvoa, ehkä eurooppalainen rajavartiolaitos. Ja sitten tarvitaan todellista yhteistyötä, yhteistä kehitysyhteispolitiikkaa Afrikan kanssa. On kovin mielenkiintoista, että tähän suuntaan tekin sitten mennä harjoittain todellista eurooppalaista maahanmuuttopolitiikkaa. Thank you very much and thank you for being... Paljon kiitoksia. Kiitos, että tulitte tänne. Pahoittelen, jos pidätte uuvuttavana tätä iltapäivää. En halua, että tämä on liian uuvuttava. Olen lukenut suurella mielenkiinnolla prioriteettia viiden kohdan suunnitelman maahanmuuton osalta. Laittomasta maahanmuutosta, rajojen valvonnasta ja yhteistyöstä kolmansien maiden kanssa sanotaan paljon, mutta hyvin tärkeä asia jää puuttumaan viittaatte yhteisen eurooppalaisen turvapaikkajärjestelmään, mutta jätätte pois kokonaan seuraavan askeleen, joka on välttämätön, jotta saataisiin laaja, inhimillinen, hu- humaani politiikka, jotta saadaan lailliset reitit ihmisille, jotka pakenevat. Kuusi miljoonaa syrjäläistä esimerkiksi, ja nämä ihmiset pakenevat valtavan joukkomurhan alta, eikä puhuta mitään siitä, että esitetään tällaisia väliaikaisia turvapaikkavirastoja, jotta saataisiin tällaisia laillisia, turvallisia reittejä Eurooppaan, jotta voidaan saada päätös tälle järkyttävälle tilanteella, jossa viime aikoina yli 20 000 ihmistä on kuollut Välimeren alueella halusivat turvaan Eurooppaa. Meidän on taisteltava tässä ja pelastettava henkiä. Lampedusassa on nähty tarpeeksi ja Lampedusa on käynnissä oikeastaan päivittäin. Mitä aiotte tehdä tämän tilanteen vastaisessa taistelussa? Aivan aluksi tässä. Ette te minua uuta, ette te siinä onnistu. Minä tästä aamusta kello yhdeksästä lähtien olen kuullut ihmisiä ja mielestäni mielipiteiden vaihto on ollut erittäin laadukasta. Ei vain Cecilian kanssa. No ei, ei, ei. Kun laadin nämä prioriteetit, en halunnut esitellä kokonaisuudessaan ohjelmaani komission, tulevan komission toiminnaksi. Toiminnan ohjelma tullaan laadita, laatimaan sen jälkeen, kun nämä 28 komission jäsentä on nimitetty, ja tämän jälkeen palaamme näihin ongelmiin, jotka mainitsit, ne ovat lähinnä sydäntäni. Euroopan unionin täytyy olla myöskin humanitaarinen unioni. Kuten todettua, humanitaarisen toiminnan täytyy olla huoliemme keskiössä. Mielestäni meidän täytyy paremmin suojata ulkorajojamme. Mielestäni on Naurettava, että Frontexin äh, budjetti on 80 miljoonaa, se on aivan riittämätön. Minä haluaisin, että me tarkastelisimme sitä, mitä voimme toteuttaa tämän viraston kautta. Me emme voi hyväksyä värimellä tapahtuvaa. Mielestäni on skandaalimaista, että me emme huolehdi ongelmista siellä, missä ne tapahtuvat. Miksi suurin osa Euroopan unionin jäsenmaista leikkaa kehitysyhteistyö budjettia? Miksi vain Charlin ponnistusten ansiosta erityisesti Luxemburgin hallitus on prosentilla kasvattanut kehitysyhteistyöbudjettia? Miksi britit ovat ainut suuri eh, maa, joka ohjaa 0,7 prosenttia eh, BKTstaan tähän kehitysyhteistyöhön. Pitääkö meidän todellakin odottaa, että köyhät hukuttautuvat ennen kuin saamme aikaan todellista eurooppalaista kehitysyhteistyöpolitiikkaa? Tästähän nämä ongelmat syntyvät. me emme voi olla solidaarisia ihmisten kanssa vain silloin, kun he rantautuvat rannoille. Meidän täytyy näiden köyhien kanssa olla solidaarisia myöskin heidän lähtöpaikassaan, jossa he eivät pysty elämään. Meidän täytyy olla anteliaampia köyhien kanssa, niiden kanssa, jotka Eurooppaan haluavat lähteä, kuten mekin, jos me olisimme heidän tilanteessaan tekisimme. Sitten otettaisiin, kun täällä on vielä ulkopolitiikasta viisi kysymystä, niin otetaanpa yhdessä. Näimme kyllä asiakirjastannekin, että se on yksi niistä luvuista, tai ehkä se ainoa, joka on eniten saanut yksityiskohtaista lihaa ympärilleen. Minets, Dan Hans van Baalen ja sitten muut. Annemi ensin. Merci, uh... Kiitos, herra Juncker. Kiitos, että tänne tulitte iltapäivällä. Tarkkaan luin ne kohdat, jotka te olitte olette kirjoittanut ulkopolitiikasta, jota Euroopan unionissa pitäisi harjoittaa ja myös komissiossa. Olen sitä mieltä, että viimeinen kappale on aika yllättävä. Siinä viitataan selvästi siis siihen, mikä on kaikkein puutteellisinta ollut työn järjestelyissä eri komission jäsenten kesken silloin, kun he ovat vastuussa tavalla tai toisella ulkopolitiikasta. Ilmeisesti olette myös sitä mieltä, että korkea edustaja ei ole pystynyt olemaan siinä osassa, joka sillä pitäisi olla. Voisitteko vähän selventää kaikkea tätä? Nimittäin kun teillä pitkä kokemus on, niin tuskin olette tietämätön ihan siitäkään, mitä täällä on puhuttu näistä eri ikään kuin kisailusta siinä, kuka haluaa oman revirinsä pitää itsellään, ne ovat usein aika hankalia asioita. Ja miten te aiotte järjestellä nämä asiat komissiossa ja sen yksiköistä, jotta ulkopolitiikka olisi tehokkaampaa kuin tänään? Thank you, Guy. Mr. Juncker. Kiitos, Guy. Juncker. Jos katsotaan tämän päivän tilannetta, niin olemme epävakaassa tilanteessa. Näemme arabivaltiot, sisäiset sodat siellä, mutta myös Putinin politiikka. Venäjän presidentti Putin pyrkii saamaan käsiinsä itäisen kumppanuuden maita jopa pidemmällekin. Nyt mielestäni meidän pitäisi enikänä ja rauhaa, vaan meidän pitäisi nyt investoida puolustuksen. Mitä aloitteita Junckerin komissio tekee, jotta voidaan lähentää puolustusyhteistyötä EUssa myös Naton kanssa? Eh, aina kun vakavasti loukataan ihmisoikeuksia, niin aina kuullaan vain tuomitsevia julkilausumia. Aiotteko te antaa pontta sinne, että kun ajatellaan, miten tylsä ase meillä on, niin että nimenomaan sitten etuisuuksia antavia sopimuksia keskeytettäisiin, jos ajatellaan 95 vuonna tehtyä sopimusta esimerkiksi. Toinen kysymys. Saako korkea edustaja paremmat mahdollisuudet koordinoida ulkopolitiikkaa komission sisällä? Näin se vahvistaisi kytkettä myös komission ja ulkosuhdehallinnon välillä. Ja lopuksi, kun minä nyt luen tästä, että aiotte saada Iso-Britannian kanssa sopimuksen huomioiden sen erityispiirteet, niin tarkoittaako se sitä, että tässä tulee joku poikkeusjärjestely, joka on nyt ikään kuin johtamassa siihen, että yhdistyn kuningaskunta erikoisaseman unionissa, ikään kuin alakart Eurooppa tulisi. Ja entäpä sitten, jos kyseessä tulisi joku toinen maa? Raadis Thank you, Gabe. Eh, Juncker. Kiitoksia G. herra Juncker. Euroopan unionin laajeneminen ja syveneminen on eh, pitkä Alden vahva politiikan aihe. Enkä usko, että laajentumisen alla Eurooppa tarvitsee erityistä lepoa. Kroatiassa minun maassani on olemassa konsensus siitä, että Balkanin maiden liittyminen Euroopan unioniin eh, tulee tuottamaan koko alueelle parempaa yhteisymmärrystä ja hyvinvointia. Eräät näistä maista ovat nyt liittymisneuvotteluiden parissa, toiset ovat ehdokasmaita ja toiset haluavat ehdokasmaiksi päästä. En usko, että viesti siitä, ettei lisälaajentumista tulevina viitenä vuotena tapahtumaan olisi hyvä. Kysymykseni on seuraava Kuinka te tulette nämä suunnitelmat ja odotukset äh, hallitsemaan liittyen teidän roolinne komission puheenjohtajana äh, koskien Euroopan unionin tulevaa laajenemista? Kiitoksia. Et Sitten palataan sisäasioihin, koska Charles Görens on nyt äänessä. Oui, merci Guy. Kiitos Guy. Minä otan esille kysymyksen, josta Jean-Claude jo puhuikin Puhujan mikrofoni. Je consiste à, à croire que les deux dimensions... Niin, todellakin sisäinen ja ulkoinen solidaarisuus ovat nyt erottamattomat. Se kuultiin myös vastauksistasi, että ne todella ovat erottamattomia. Se, mikä minua hämmästyttää, että jo Aikojen alusta meillä on ollut tällainen tavoite 0,7 prosenttia kehitystyöhön. Miten ensi vuonna sitten tehdään, kun meillä on vielä kehityksen teemavuosikin? Miten siis toimia, että kun tästä on nyt ilmoitettu ja siitä on ilmaistu ainakin tahto, että se vihdoinkin toteutuu niin, että tästä tulee nyt lupaus, joka pidetään. Siellä on neljäkin, neljä jäsenvaltiota, jotka ovat pitäneet kiinni siitä, neljä kyllä voisivat, mutta tekevät liian vähän ja sitten viittasitkin joihin, joilla ei ole keinoja, mutta kyllä pyrkivät sitä kohti. Tästä on neuvoteltu Louis Michelinkin voimin, Luxemburgin puheenjohtajuuskaudella muuten lupaus sitoo jäsenvaltioita, komissiota ja Euroopan parlamenttia. Toisin sanoen, mitä tässä voitaisiin tehdä? ettei luoda sitten huonoa kuvaa ensi vuonna, kun nämä teemat tulevat muutenkin esille. Aloittaisin Charlin kysymyksistä, joka liittyy näihin vuosituhattavoitteisiin. On totta, että tässä asiassa emme ole esimerkillisiä. Me olemme toistaneet juhlallisesti tavoitteet maaliskuun tai kesäkuun maaliskuun 2005 Eurooppa-neuvoston kokouksessa. Ja ää, äh, tässä toivoisin, että jäsenmaat, jotka ovat yhteisesti nämä sitoumukset tehneet, muistaisivat sen, että nyt lähestymme tätä kokousta, johon viittasitte, ja nämä tavoitteet ovat heidän tavoitteitaan. En Toivoisin, että kaikki tämä jää vain sanahelinäksi. Myös tuntuu usein, että kaikki me juhlalliset sitoumukset, joihin me ryhdymme, ovat usein sellaisia sanoja, jotka mielellään liikuttuneina luetaan, mutta kun ne pitäisi toteuttaa konkreettisesti ähm, ja täyttää nämä lupaukset, joita muille on tehty, me olemme melko heikkoja tässä toteuttamisessa. Minä en halua yhdistyneelle kuningaskunnalle mitään erityisasemaa. Minä olen realisti. Minun prioriteeteissani olen sanonut, että haluan fair dealin reilun sopimuksen heidän kanssaan. kuka päin haluaisi? Jos olemme sitä mieltä, että Euroopan unioni unionin täytyy saada yhdistynyt kuningaskunta aktiiviseksi toimivaksi jäseneksi. Meidän täytyy luoda ohjelma brittikollegoiden kanssa. Minä en tiedä, mikä heidän suunnitelmansa on. En ole koskaan nähnyt mitään yksityiskohtaista vaatimuslistaa siitä, mitä brittihallitus meille tulisi vaatimuksen esittämään, eikä brittihallitus tässä ole ainut. Alankomaiden viranomaiset ovat 53 kohtaa listanneet. Kyseessä eivät ole britit. Kyseessä ovat Benelux-maat maista tämä keskustelu on puhjennut. Meidän täytyy olla realistisia, että saamme asiat eteenpäin. Me huolehdimme muiden ongelmista, kun ne on muotoiltu. Me tulemme keskustelemaan, neuvottelemaan ystäviemme kanssa, erityisesti brittiystäviemme kanssa. Varmastikin on olemassa linjoja ja rajoja, joita emme voi ylittää. Näitä neljää perusoikeutta minä en ole valmis heikentämään. En ole valmis heikentämään äh, sisämarkkinoiden pääsääntöjä. En ole valmis äh, siihen, että tämä keskustelu olisi jonkinlainen yksisuuntainen katu, jos nyt äh, sanotaan, että me haluamme jotakin asioita muuttaa, niin en sano että ei, kunhan me nämä brittien huolelistat opiskelemme yksityiskohtaisesti, käymme kaikki ne läpi. Mutta eivät nämä asiat saa meitä jumittaa, jos haluamme eteenpäin edetä. Jos euroalueen maat haluavat taloudellista yhteistyötä kasvattaa, jos me haluamme yhteisöllistää näitä hallitusten välisiä sopimuksia, joita on tehty kriisin aikana, kukaan ei saa meitä estää. Meidän täytyy voida toimia, muut saattavat sen toimia toiseen suuntaan. Ja tämä on se viesti, jonka minä haluaisin kuulla. Minä en ottaisi uudelleen käsittelyyn yksityiskohtaisesti näitä ulkosuhdehallintoon liittyviä kysymyksiä, jotka mainitset. Minä olen vasta tämän saanut tietooni, tai siis tulen saamaan sen tietooni myöhemmin näiden eri elimien kompetenssi ja toiminta tällä alalla ja muidenkin alalla toimivien tahojen toiminta on jotakin, jonka suhteen minä tulen olemaan puolueetun varatuomari. En ryhdy sekaantumaan kaikkiin kompetenssialojen yksityiskohtaisiin kysymyksiin. Minä en halua täällä olla luomassa byrokratiaa. Me tulemme nämä asiat ratkomaan. Minä en halua kritisoida tätä nykyistä ulkosuhdehallinnon johtajaa. Kaikkia komission jäseniä voidaan kritisoida, mutta ei ministereillä aina ole kaikkein karehdituin asema. Tämä on vähintä, mitä voidaan todeta. Kukopa pystyisi toimimaan paremmin. Laajeneminen on todellinen kysymys. Olen todennut, kuten muutkin, että laajentumista ei tulevina viitellä vuotena tule tapahtumaan. Ei se tule tapahtumaan. Ei vain siksi, että meillä olisi laajentumisväsymystä, vaan siksi, että en näe, mikä maa olisi sellainen, että se olisi neuvotteluiden tiukkojen syvällisten neuvotteluiden jälkeen valmis liittymään unioniin viiden vuoden sisällä. Kun sanon, että laajentumista ei tule tapahtumaan, en tarkoita, että meidän pitäisi tämä laajentumiskehitys päättää. Tämä on vain realistinen toteamus, että ei ole realistista odottaa laajentumista viiden tulevan vuoden aikana. On totta, että länsimailla on hyvä olla eurooppalainen pyrkimys. Tämä pyrkimys saa ne kehittymään ja me emme, me haluamme yli näistä vuoden 90-luvun tapahtumista, mutta me varaamme ehdokasmaan asemaan niille maille, jotka ovat tämän roolin valmiita kantamaan, mutta emme tyhjiä lupauksia halua tehdä. Kyllä siis laajentumiselle, mutta konkreettisesti ei laajentumista vielä tulemme viiden vuoden aikana. Sitten viimeinen osio lainsäädännöstä, lainsäädäntötyöstä ja komission toiminnasta. Puheenvuoron saa ensin Nikolai, sitten Angelika ja Francisco. Esitä viimeisen kysymyksen. Eiköhän nekin yhdessä. Kiitos. Parempaa lainsäädäntöä ei voida pitää ainoastaan parlamentin ja komission pääprioriteettina, mutta se on ennalta ehto, jotta voidaan tehokkaalla työllä luoda Kasvaa ja työpaikkoja. Pari kysymystä lainsäädäntötyöhön liittyen. Muutetaanko vuosittainen paremman lainsäädännön kertomus sellaiseksi, että voidaan kunnolla seurata lainsäädäntötyön kehittymistä ja erityisesti läheisyysperiaatetta? Tämä on ensimmäinen kysymys. Toinen liittyy siihen, miten taistelette sitä vastaan, että EU-lainsäädäntöä täytäntöön pannaan vaihtelevasti. Tämä on kysymys, joka johtaa heikkouksiin Euroopan unionissa. Angelika. Kiitos, kiitos herra Juncker tästä perinpohjasta keskustelusta, läsnäolosta täällä. Olemme varmasti tämän keskustelun jälkeen viimeistään kaikki samaa mieltä siitä, että tarvitaan uusi komissio, joka toimii tehokkaasti taidamme olla samaa mieltä siitä, että tarvitaan uudenlaista politiikkaa, hallintoa, joka on tehokasta. Viime vuosina talouskriisin aikana on nähty, että yritykset, joissa on ollut naisjohtajia, ovat selvinneet kriisistä paremmin. Siksi liberaaleina meitä kovasti kiinnostaisi komissio, jossa on tasavertaisesti naisia ja miehiä. Oletteko samaa mieltä? Onko tämä teidänkin tavoitteenne ja mihin toimiin lähdette, jotta saadaan tasa-arvo naisten ja miesten välille komissiossa? Ennen kuin Francisco saa puheenvuoron, sanoa, että kaikki, jotka halusivat käyttää puheenvuoron, saavat puhua ensimmäisenä huomenna, kun lähdemme arvioimaan. Tiedän, että useat pyysivät puheenvuoroja. He saavat mahdollisuuden puhua ensimmäisenä huomenna, kun lähdetään tekemään ensimmäistä arviointia. Pahoittelen. Kaksi tuntia oli suunniteltu ja me ylittäneet jo kahden tunnin määräjän. Francisco. Si, äh, Juncker. Herra Juncker, tiedätte varsin hyvin, että kriisin yksi seuraus, siis talous- ja rahoituskriisin yksi seuraus on ollut se, että annetaan parempaa sisältöä, parempaa osaa kolmelle elimelle, keskuspankille, komissiolle ja sitten jollekin ulkopuoliselle taholle, kuten IMFlle. Tässä tapauksessa kysyisinkin, haluatteko te säilyttää yhteisön menetelmän niin, että päästään eroon niistä pyrkimyksistä, että tulee uusia rakenteita perussopimusten rinnalle? Ehkä tämä on yksi niistä pyyntö, pyynnöistä, joita yhdistyskunta on tehnyt. Oletteko valmis hyväksymään sen? Entäpä sitten kilpailu? Ja ajatellen se merkitystä komission lainsäädännössä, että annetaan siellä uutta pontta ilman, että tässä puututtaisiin sen tarkemmin jäsenvaltioiden toimintaan. Ja sitten viimeiseksi vielä, mitä te aiotte te ehdottaa? Että jos ajatellaan SCUTn e pykäliä, Ylipäriryhmä on aina puolustanut sitä, että olisi myös mukana euroalueen ulkopuolisia edustajia. Jean-Claude. Oui. Kyllä, tähän viimeiseen kysymykseen vastauksena haluaisin sanoa, että minä haluaisin perussopimuksen 138 artiklan ottaa käyttöön. Meillä on ehdotus käsittelyssä, joka uskoakseni vuonna 1998 tehty. Ja tämä ehdotus on siis yhä olemassa ja minusta oli, mielestäni oli pöyristyttävää, että euroalueella ei ole yhtä ainutta edustaja Bretton Woodsissa. Minä olin euroryhmän puheenjohtaja ja tämä tuolileikki ei ole edes huvittavaa enää, kun asiaa on päässyt seuraamaan vuosia. Eurooppalaiset tulevat sisään. Minä olin Ollin kanssa paikalla. Olli oli paikalla, minä olin siinä, sitten me olimme kahdestaan siellä ja meidän täytyy vaihdella paikkoja, kun me oli britti, italialainen, niin edespäin ranskalainen. Tämä oli ihan toivotonta ja me olimme aivan naurettavia koko maailman silmissä perussopimuksessa – on sellainen maininta, että IMFn ähm, pääkonttori äh, on äh, tietyssä paikassa ja Frankfurtissa kyseessä. Frankfurt on kyseessä, koska se on kaikkein suurin toimija, mutta sillä ei ole nyt sitä tärkeyttä, jolla, joka sillä tulisi olla – meillä pitäisi olla yksi edustaja euroalueen, yksi edustaja ulkopuolelle. Se eh, meidän näkyvyyttämme, erityisesti meidän luotet, uskottavuuttamme parantaisi. Eh, tämän lisäksi minä haluan tehdä tiettäväksi kaikille, että haluan tarpeeksi naisia tulevaan äm, ehm, komissioon. En halua määritellä, mikä on tarpeeksi. Tämä on asia, joka ei nyt heijastele minun eh, ajatusmaailmaani. Meillä on komissio sellaisena kuin se nyt on. Gerard, kuuntele nyt. Vähän kurja. Aikaisemmankaan et koskaan kuunnellut minua, nyt, nyt käännet kuuntele. Hänellä on nyt ollut viisi vuotta aikaa. No niin, niinpä. E, siis mm, yhdeksän poistuvassa komissiossa oli naisia ja on aivan selvää, että Euroopan parlamentti ei tule hyväksymään sitä, että alle yhdeksää naista ei nyt voida siis komission ottaa. Teidän täytyy valtionpäämiehille tämä tehdä selväksi. Pienempi määrä ei riitä. Teidän täytyy sanoa tämä valtionpäämiehille, vaikka he eivät olisi teidän poliittisesta puolueestanne. Teidän täytyy kaikille eurooppalaisille hallituksille sanoa, että parlamentti ei tule tukemaan sellaista komissiota, jossa on liian vähän naisia. Tämä täytyy kaikille sanoa teidän hallitusten ja valtion päämiehille täytyy sanoa tämä. Sitten, äm, hyvä edustaja, en ymmärtänyt teidän kysymystänne. Se liittyy avoimuusasetukseen, mitä komissio sen parissa tekee. No, mutta Jean-Claude sanoo kuitenkin nyt vielä, että viime kerralla edellisessä komissiossa liberaali komissaarista puolet oli naisia. Ja me teemme kyllä oman hommamme tässä tälläkin kertaa, jos saamme komission jäsenen paikkoja. Ei naisia voi nimittää, jos ei ole komission paikkaakaan. No ehkä siitä yhdessä keskustellaan torstaina. Minä tunnen kyllä sinut, minä tunnistan sinut siinä, mikä on aina ollut. En, en minä ole muuttunut. No, oui. Oui, oui, oui, oui, oui. <laughs> Ah, oui, oui, oui. Senor Juncker. Niin, niin, niin. Herra Juncker, miksi vitsailette niin paljon aina politiikassa? En tout cas, je veux... Joka tapauksessa haluaisin kiittää Jean-Claude Junckeria, joka on vastannut kaikkiin kysymyksiimme. Haluan häntä kiittää, sillä tämä oli kuitenkin rankka koetus. Voitte hänelle suosinnostukset nyt antaa. Euh, ja kiitämme häntä ja sanon myöskin, että meillä on ensimmäinen arviointikierros huomenna ryhmässä. Se alkaa niiden jäsenten puheenvuorolla, jotka olivat puheenvuoron saaneet tähän keskusteluun. He aloittavat tämän arviointikierroksen huomenna ja puoli kymmenen huomenna me käsittelemme asiaa ja ensi maanantaina Strasbourgissa teemme lopullisen päätöksen. Huomiseen.